helmi- ja maaliskuulta, niin niitä pidetään hyväksyttyinä ja haluaisin jo nyt käydä näkemysten vaihdon, joka meidän pitäisikin käydä Euroopan puolustuksen teollisesta ja teknologisesta perustasta. Mikael Gaaler on esittelijänä tässä asiassa. Aihe Sitä tullaan käsittelemään loppuvuoden huippukokouksessa joulukuussa. Siellä aiotaan keskustella kolmestakin puolustuksen ulottuvuudesta. Ensinnäkin turvallisuus- ja puolustuspolitiikan näkyvyydestä, toiseksi kapasiteetista ja kolmanneksi eurooppalaisesta puolustusteollisuudesta. Ja täten on aivan sopivaa, että mahdollisimman nopeasti, mahdollisimman kattavalla tavalla yhteistyössä ITRE-kollegojen kanssa saamme aikaiseksi hyvin kattavan mietinnön tästä hyvin ratkaisevasta kysymyksestä. Mikael, pidemmittä puheitta, saat puheenvuoron. Ja, vielen dank, äh, Herr Vorsitzender. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Hyvät kollegat, kuten kaikki tiedätte, niin hallitusten ja valtion päämiesten puolustushuippukokousta joulukuussa valmistellaan jo täyttä häkää vielä. Äh, Tämän äh, kuukauden kun sisällä odotamme komission puolustustyöryhmän äh, tuloksia, äh, josta tehdään sitten komission ähm, tiedote ja huomenna puolustusministeriöt tapaavat puolustusvirastossa ja antavat väliaikaisen lausunnon ja pian saamme myös korkean edustajan lausunnon. Nyt kun on näitä valmisteluja, niin meidän parlamentillamme on myös tässä rooli, koska vain me pystymme varmistamaan, että eh, noin 500 miljoonan eh, EU, että kaikkien Euroopan kansalaisten äänet kuuluvat eh, tässä. En haluaisi jättää tätä asiaa vain kenraalien ja hallitusten ja valtionpäämiesten tehtäväksi. Olen myös vakuuttunut siitä, että niiden toimien kautta, joita täällä parlamentissa nyt toteutamme, onnistumme tuomaan panoksen ja puolustushuippukokouksessa yhteiselle turvallisuus- ja puolustuspolitiikalle annetaan uutta pontta. Minun mietintöni perustuu sille, että operatiivinen yhteinen puolustus- ja turvallisuuspolitiikka vaatii myös vahvaa eurooppalaista puolustusteollisuutta – Tämä ei ole mikään tehtävä, joka olisi jotenkin itseisarvo, vaan on kyse siitä, että Euroopan puolustuksen teollisessa ja teknologisessa perustassa luodaan valmiuksia, jotka ovat taloudellisesti järkeviä niin, että EUn vaatimus puolustus- ja turvallisuuspolitiikalle täyttyy, eli puolustusteollisuuden täytyy varmistaa yhteisesti määriteltyjen ulko- ja turvallisuuspoliittisten missioiden mm, tavoite. Nyt meillä on ollut erilaisia ponnisteluja Länsi-Euroopan puolustusorganisaatio, iso britannian Saksan, Italian, Ruotsin ja iso, ilmoitus heinäkuussa äh, puolustusteollisuuden uudelleenjärjestelyistä, komission tiedonanto vahvemmasta ja kilpailukykyisemmästä eurooppalaisesta puolustusteollisuudesta ja sitten ETIP-strategia, mm, puolustusviraston strategia, jonka puolustusministerit jo hyväksyivät vuonna 2007. Minä kyllä vielä mietin sitä, että mitä tuloksia näillä monenkeskisillä eurooppalaisilla strategioilla en myöskään ymmärrä, miksi EDAN ja komission strategioista ei ole vielä täytäntöönpanoraportteja. Tästä minun mietintöluonnokseni lähtee. Minun ja meidän yhteinen tehtävämme on antaa vinkkejä, missä kohdin voimme olla tyytyväisiä täytäntöönpanoon ja mitä lisätoimenpiteitä tarvitaan ollaan laajalti samaa mieltä siitä, että kaikki mukana olevat toimijat joutuvat ponnistelemaan enemmän, oli kyse sitten kysynnästä tai tarjonnasta. Ensin haluaisin puhua kysyntäpuolesta. Miten voi olla, että äh, 27, 28 hallitusta täysin koordinoimattomasti leikkaavat puolustusbudjettejaan ja luopuvat tietyistä valmiuksista ilman, että sopivat asioista yhdessä. Minun mielestäni olisi loogista, että ensin katsomme, mitä meillä on ja mitä kapasiteetteja jäsenvaltioilla on. Tämä täytyy tehdä Euroopan laajuisesti. Tältä pohjalta voidaan sitten selvittää, mitä tarvitsemme ja mitä haluamme osata. Nämä vastaukset täytyy löytää eurooppalaisesta puolustuksen valkoista kirjasta, jotta eurooppalaiset strategiset tavoitteet olisivat linjassa puolustusteollisuuden tarjonnan kanssa. Jäsenvaltioiden täytyisi tässä huomioida seuraavat asiat. Vaatimusten harmonisointi, kysynnän yhdistäminen ja hankintojen synkronisointi ja sitten yhteiset koulutukset ja järjestelmän parantaminen. Menneet monenkeskiset hankinnat, kuten esimerkiksi AM ja Tiikeri osoittavat kyllä hyvää yritystä, mutta mm, niiltä on mennyt pohja. Näin tässä paljon mahdollisuuksia standardisoinnin ja sertifioinnin alalla. Hyvä esimerkki ovat tällaiset software-defined radio viestintälaitteet, joiden avulla olemme Euroopan eh, lisäksi maailmanlaajuisesti pystyneet määrittelemään standardit. Kun meillä on kilpailevia kansallisia standardeja, erilaisia eh, sertifiointiprosesseja, jäsenvaltioiden täytyisi eh, yhdessä puolustusviraston ja komission kanssa löytää mm, tapoja helpottaa rajat ylittävää sertifiointia ja edistää eurooppalaisten standardien kehittämistä pitkällä tähtäimellä. Ne, jotka vastustavat tätä, saattaisivat sanoa, että tässä tehdään kaksinkertaista tuo työtä, kun meillä on kerran Naton STANAG-standardit. Missä nämä NATO-standardit olivat, kun Saksan ilmatankkaus koneita ei pystytty heti lähettämään Malin ranskalaisten avustamiseksi, koska standardit eivät vastanneet toisiaan. NATO-standardit määrittelevät aina vain hyvin tällaisen laajan vaihteluvälin. Eurooppalainen standardisointi on parempaa tässä yhteydessä kuin STANAK-standardisointi. Afganistanin ja Libyan sotilasoperaatiot osoittivat meille, kuinka tärkeää hankintavarmuus on. Minun nähdäkseni hankintavarmuudessa on erotettava Euroopan sisäinen ja maailmanlaajuinen konteksti. Kun euro otettiin käyttöön, e, eurojäsenvaltiot osoittivat suurta luottamusta toisiinsa e, valuuttakysymyksistä. Tällaista luottamusta ei kuitenkaan ilmeisesti ole puolustusasioissa, kun huomioidaan, että yksittäis päätökset on, päätöksiä tarvitaan, jotta Euroopan sisällä pystytään viemään puolustustarvikkeita. Tätä ei voida hyväksyä, koska tällä tavoin Euroopassa ei saada aikaan huoltovarmuutta. Miksi eh, jäsenvaltiot eivät pysty eh, määrittelemään eh, yleisiä vientitakuita Euroopan sisäiselle puolustustarvikkeiden viennille. Ehkä tämä voitaisiin tehdä rakenteellisen yhteistyön kautta, koska vahvistettu yhteistyö on jo todellisuutta esimerkiksi Schengenissä tai euroalueella. Eräs toinen painopistealueen mietinnössä niin ovat tällaiset tärkeät perusteknologiat, Key Enabling Technologies komission tiedonanto, eurooppalainen strategia tärkeille perusteknologioille, joka on silta työllisyydelle ja kasvulle. Tämä on kesäkuulta 2012. Tätä taustaa vasten mielestäni on tärkeää, että tämä aihe laajennetaan myös puolustuskysymyksiin. Puolustusviraston ja komission täytyisi saada tehtäväksi että luotaisiin siviilisotilaallisstrategia teknologioiden rajattomasta käytöstä, jotka ovat kriittisiä puolustukselle ja turvallisuudelle. Ähm, kriittisen avaruusteknologian suosituksen pohjalta äh, pystyttäisiin vahvistamaan eurooppalaista itsenäisyyttä tärkeiden teknologian kohdalla, kuten esimerkiksi nanoteknologian kohdalle. EUlla on hyvin paljon asiantuntemasta tutkimusten puiteohjelmien kautta. Ensin on varmistettava, että löydetty kompromissi yhdistetystä siviili- ja sotilastutkimuksesta toteutuu. Ja komission ensimmäinen tiedonanto valmistelevasta toimista EUn puolustustutkimuksesta. Täytyy katsoa, miten tämä pystytään toteuttamaan. Toivotan tämän ehdotuksen tervetulleeksi ja toivon, että näiden valmistelevien toimien kautta seuraavissa rahoituspuitteissa myös ähm, EUn puolustustutkimusta voidaan rahoittaa. Kun Euroopan parlamentti ja neuvosto 2009 hyväksyivät niin kutsutun puolustuspaketin, onnistuimme laajentamaan sisämarkkinoita puolustussektorilta, vaikka olikin kansallisia varaumia artiklan 346 mukaisesti, mutta nyt ne täytyy perustella. Nyt on kyse siitä, että kansalliset hankintavirastot joutuvat säännönmukaisesti tekemään Euroopan laajuisia tarjouskilpailuja. Puolustusbyrokratia ei saa vaarantaa eurooppalaisten sisämarkkinoiden menestystarinaa. Jos kaikkien näiden toimenpiteiden kautta, joita nyt olen ehdottanut, jos me eh, nämä kaikki pystyisimme toteuttamaan, niin silloin loisimme mielestäni erittäin hyvät puitteet sille, että pystyisimme luomaan todellisen Euroopan puolustuksen teollisen ja teknologisen perustan. Ja tällä tavoin pystyisimme rajaamaan myöskin ostoja Euroopan ulkopuolelta, koska tällaiset ostot eivät ainakaan yhteentoimivuutta lisää. Kiitoksia. Kiitos Mikael näistä ensimmäisistä hyvin selkeistä ja arvokkaista tiedoista. Meillä ei ole tänään kovin paljon aikaa tämän asian käsittelyyn, eikä asiakirjaakaan ole vielä jaettu, eli haluaisin, että pidättäytyttäisiin hyvin nopeassa keskustelussa. Jean-Pierre Audi, hän on täällä ITRE-valiokunnan nimissä. Haluaisin tietää, haluaisiko hän lisätä tähän jotakin. Ja sitten täällä on äh, herra Semke ja Roa Lösing, jotka ovat varjoesittelijöitä. He ovat pyytäneet myös puheenvuoron. Pierre ensin. Merci, monsieur le président. Kiitoksia puheenjohtaja. Lyhyesti teollisuusvaliokunnan puolesta haluan kiittää teidän valiokuntaanne siitä, että hyväksy tämän periaatteen, joka liittyy artiklan 50 yhteistyöstä on kyse kahden valiokuntamme välille Minun tehtävänäni on herra edustaja Gallerin kanssa, jonka tunnen varsin hyvin. Hän on erittäin hyvä meppi. Meidän pitää varmistaa hyvä yhteistyö, noudattaen toimivaltuuksia. Kyseessä on myös, minkälaisen mietinnön me vo, tai lausunnon me voimme antaa tästä kysymyksestä ennen seuraavaa Euroopan neuvoston kokousta. Lyhyesti voi hyvin todeta, että kansalliset budjetit vaikuttavat moniin sektoreihin ja pitäisi voida yhdistää erilaisia kysymyksiä ja mitä tulee aseteollisuuteen ja tieteelliseen tutkimukseen, joka siihen liittyy, niin kyllä yhteistyö saraa löytyykin. EU:ssa on sellaisia jäsenvaltioita, jotka ovat tätä pohtineet ja nyt me haluamme pohtia, ei nyt arvioida, mutta tarkastella ehkä myös valtioiden suurlähettelyn avulla, mitä oikein on tapahtunut sille sopimukselle, joka tehtiin Ranskan tasavallan ja Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin välillä. Se koski yhteistyötä puolustusvoimakysymyksissä ja meitä teollisuusvaliokunnassa kiinnostaa kovasti tutki, teknologian tutkimus ja teollisuus, koska nämä valtiota identifioivat kymmenen prioriteettia, miehittämättömät tutkimusalukset, tutkimuskoneet ja muut varustelut, samoin simulaatio, erilaiset ohjelmat, terroristitoimien varhainen havaitseminen ja niin edelleen. Myös paljon toiminta, toimintaa voidaan tehdä yhdessä siviiliteollisuuden kanssa, herra Gaal otti sen esillekin, joten tässä kyllä löytyy mahdollisuuksia yhteistyölle ja olen etukäteen iloinen siitä, että voin olla teidän kanssanne yhteistyössä, jotta me voimme tehdä mahdollisimman hyviä ehdotuksia parlamentista ja ehdottaa hallitusten päämiehille sen, mikä on se kaikkein hyödyllisintä puolustuksen teollisen teknologisen perustan kannalta. Kiitos Jean-Pierre. Rouan Nikolai varapuheenjohtajana haluaa puheenvuoron. Merci, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja puhun romania. Arvoisat kollegat, olen iloinen tästä keskustelusta. Uskon, että se mitä herra Galler tässä valmistelee, on eh, hyvä kanta, eh, joka on todella poliittinen kanta. Vain muutamia kysymyksiä, jotka liittyvät eh, Saksanko ei ole painanut nappulaa? Pressing the button. Now they have pressed the button. Yeah, it's okay. Um, rezultatul va depinde de... Tulos riippuu siitä, mitä meillä on nyt ja mitä me toivomme. Valitettavasti tällaisen puolustuksen teollisen ja teknologin perustan rakentaminen vaatii poliittista tahtoa ja olemassa olevan mm, kun olemassa olevaa todellisuutta tarkastelemme, niin huomaamme, että pienet onnistumiset kariutuvat kansallisella tasolla, vähän vähemmän Euroopan tasolla. Politiikassa on suuri ero sen välillä, mitä tapahtuu eurooppalaisessa visiossa. Meillä on instituutioita ja sääntöjä, meillä on puolustusvirasto, meillä on Lissabonin sopimus, joka antaa meille uusia mahdollisuuksia, meillä on komissio, joka tekee enemmän, mutta näitä sääntöjä ei voida soveltaa, niillä ei ole suurta poliittista vaikutusta. Kansallisella tasolla taas tulokset ovat näkyviä. Meidän täytyy huomata, että jatkossakin äm, jäsenvaltiot kannattavat tällaista kumppanuutta ja yhteistyötä puolustusteollisuuden kanssa kahdenvälisesti, mutta myös monenkeskisesti. Meillä on jo virastoja ja yrityksiä, jotka tekevät tätä. Kuitenkin minun mielestäni tämä ei ole Euroopan politi- yhteisen politiikan tulevaisuus. Brysselissä meidän täytyisi yrittää ei vain luoda instituutioita ja määritellä sääntöjä, vaan meidän tulisi luoda sääntöjä, joita jäsenvaltiot voivat myös toteuttaa. Jos haluamme enemmän yhteistä puolustuspolitiikkaa, meidän täytyy käyttää niitä välineitä, joita meillä on. Ja päähuolenaiheemme on se, että puolustusvirastoa vahvistetaan. Tässä meillä olisi mahdollisuus myöskin pohtia sääntöjä, jotka liittyisivät ähm, sotilas- ja puolustusteollisuuden standardien yhdistämiseen. Tällä tavoin voitaisiin luoda yhteistä tuotantoa, koska kun puolustusbudjetit pienenevät, niin investointi tälle alalle olisi hyväksi, erityisesti kun ajattelemme eh, tällaista kaksoiskäyttöä. Meidän täytyy myös lyödä sääntöjä eurooppalaisesta yhteentoimivuudesta ja lisäksi meidän tulisi yrittää eh, löydä e- eurooppalaisia standardeja. Meidän tulisi saada Ähm, jäsenvaltiot äh, vähentämään ostoja kolmansista maista, koska ainoastaan tällä tavoin pystymme luomaan yhteisen Euroopan puolustuksen teollisen ja teknologisen perustan, joka olisi tehokkaampi. Tämä on ainoa mahdollisuutemme. Tämä on hanke, joka äh, saattaa kestää äh, vähimmiltään kestää kymmenen vuotta, ehkä enemmänkin, mutta tämä paras resurssimme, jotta saisimme yhtenäisyyttä tässä on mielestäni puolustusvirasto. Odotan kovasti mietintöä, joka on varmasti erittäin mielenkiintoinen ja olen liberaaliryhmän nimissä hyvin avoin sille, että löydämme ratkaisuja, jotta saisimme vähän tehokkaampaa toimintaa ja vähemmän teoreettista kuin tähän mennessä. Merci, monsieur Zem. Kiitos sitten, herra Zemke. E, bardzo chciałem podziękować. E, otóż ja rozumiem, że jest to nasza... Kiitoksia puheenjohtaja. Ymmärrän olevan niin, että tämä on nyt ensimmäinen keskustelu aiheesta ja perusjohtopäätöksestä. Siksi tässä keskustelussa en halua toistaa johtopäätöksiä, joita on jo esitetty, mutta viittaisin myös muihin kysymyksiin, joita pidän tärkeinä. Ensimmäistä ensin, koska kun puhutaan taloudesta, ja teollisuudesta ja teknologioista meidän pitää tietää, mitä prioriteetteja meillä on. Minun mielestäni uutta on tämä. Talousarviossa vuosina 2014-2020 ajalla äh, budjetissa, jonka kaikki tiedämme, se tulee olemaan tällainen säästöbudjetti alle tämänhetkisen talousarvion luvultaan. Muutoksia tulee. Nimittäin kokonaisuudessaan lisäystä tulee menoihin modernissa teknologioissa, voin erehtyä parilla miljardilla, mutta jos nyt muistan oikein olemassa olevasta puitteista, tällä alalla me käytämme noin 80 miljardia euroa, hiukan alle 80 miljardia, jos nyt väärin muista, ja sitten uudessa rahoituskehyksessä puhumme 130 miljardista, joten huomattava lisäys tulee, ja ihan oikea, oikein onkin, että näin käy. Ja mielestäni tässä ajankohdassa perustavanlaatuinen kysymys tulee esille. Seuraava kysymys. merkittäisiinkö tämä EU-rahoitus vain siviilitutkimukseen vai sallimmeko myös sen mahdollisuuden, että tätä lisättyä rahoitusta sitä on siis 40 miljardia enemmän kuin ennen, niin että osa rahoista korvamerkittäisiin käytettäväksi milita- sotilasteknologian, mutta tämähän tietysti helpolla vaikuttaa sitten sotilaspuolta myös siviilipuolelle myönteisesti. Minä kovasti puoltaisin sitä, että varoja käytettäisiin moderneihin teknologioihin ja tutkimukseen ja niitä käytettäisiin turvallisuuteen ja puolustuspolitiikkaan. Tämä antaisi meille ihan uutta lisäarvoa, koska tällä hetkellä jäsenvaltiot itse rahoittavat tätä kaikkea tai me rahoitamme puolustus, Euroopan puolustusverastosta. Jos me saalimme tämän kolmannenkin rahoitusmallin, niin silloin tämä saattaa olla vahva perustelu yhteisen tutkimuksen puolesta ensimmäinen kommenttini, koska tässähän meillä on kaksi ongelmaa tällä hetkellä. Ensimmäinen on se, että ei vaan äh, reaali, reaalisesti puolustusbudjetit vähenemät Puolan edus. Puolassa ei ole vähennetty kuitenkaan puolustusbudjettia, vieläkin ollaan 2 prosentissa BKTstä. Mutta kun leikkauksia tulee, niin huomattavia leikkauksia tulee myös menoissa tavaroissa, joita käytetään moderneihin teknologioihin, koska enemmän käytetään vain joukkojen ylläpitoon, joten jää vähemmän rahaa tutkimukseen, joten yhä suurempi kuilu meidän ja amerikkalaisten välillä on ja se vain kasvaa. Ja ongelmia tulee myös Kiinan kanssa teknologisella puolella ja muiden nousevien mahtien kohdalla. Mielestäni tämä pitää ihan ääneen selvästi sanoa ensimmäinen uhri leikkausten kohdalla ovat uudet teknologiat ja mm, voimavarat sotilaallisesti. Tässä asiakirjassa kolmantena voisimme ehkä luetteloida myös äh, esimerkkejä siitä, kun rahaa on tuhlattu Euroopassa. Meillähän on ollut monia ongelmia, jotka liittyvät äh, äh, äh, sukellusveneisiin, tankkeihin ja niin edelleen. Ja tuloksena on sitten se, että meidän aseistuksemme on paljon kalliimpaa kuin varusteluita valmistetaan muualla. Se tästä. Kiitoksia huomiostanne. Merci, Madame Kronberg. Sitten Kronberg. Thank you, Chairman. <clears throat> This is... Kiitos puheenjohtaja. Tämä on erittäin tärkeä mietintö ja ongelmana on se, että koska EADS on perustettu 14 vuotta sitten ja sen jälkeen ei ole juuri mitäänkään tapahtunut. Onko meillä eurooppalaista teknologista ja teollista pohjaa vai onko meillä brittiläinen pohja, ranskalainen pohja, suomalainen pohja ja niin edelleen? puolustuspoliittinen maisema, siihen kuuluu tehottomuus, ylikapasiteetti, korruptio adoptio ja hyvin kansallinen perspektiivi myöskin. Yhteistyö on heikkoa ja monet YTPP-kuilut ovat edelleen olemassa. Eli minun mielestäni on tärkeää, että emme katso tätä projektia ikään kuin se kilpailisi Yhdysvaltojen kanssa. Meidän täytyisi määritellä, mitä ovat ne erityiskapasiteetit ja tiedon alueet, joissa eurooppalaiselle yhteistyölle olisi mahdollisuutta, ei siis kansalliselle yhteistyölle eikä kansalliselle puolustusteknologialle. Vihreiden kannalta on tärkeää, että me teemme suuria rakenteellisia muutoksia ja tällä hetkellä tämän rakenteen myötä mitään uutta äh, EU-rahaa ei tulisi tälle sektorille investoida. Lösing. Ja Herr Gala hat... Niin, herra Galler alustuspuheenvuorossaan erityisesti äh, puhui näistä tavoitteista. Edustaja Nikolai puhui myös äh, hiukan tiestä noihin tavoitteisiin. Minä haluaisin ensimmäisen kysymykseni ähm, kohdistaa nimenomaan tähän. Ja kysymyksen se olisi, että jos tällaisia uudelleenjärjestelyhankkeita on, jos halutaan vahvistaa eurooppalaista puolustusteknologiaa ja teollista perustaa, niin kuka ohjaa tätä äh, prosessia? Äh, edustaja Nikolai puhui äh, puolustusviraston vahvistamista. Tulisiko tämän prosessin ähm, olla puolustusviraston johtamaa vai ennemminkin komission johtamaa. Jos se on komission johtamaa ja ohjaamaa, niin sitten kysymykseni kuuluisi, mitä ajatuksia esittelijällä sitten on sille, että äh, tämä prosessi olisi parlamentaarisesti valvottua. Sitten useimmat puhujat nostivat rahoituksen esille, eli kysymyksen siitä, millä tavoin tai kuinka laajalti otetaan EU-budjetista rahoitusta tämän perustan vahvistamiseksi tai kuinka paljon rahoitetaan tutkimusta. Minun näkemykseni, kun e EU-sopimuksen 41 artiklaa kohtaa kaksi tulkitsen, niin mielestäni tämän perustan vahvistaminen EU-määrärahoista ei ole mahdollista. Haluaisin mielelläni esittelijän kannan tästä asiasta ja mahdollisesti myöskin muiden kollegojen kannat. Kiitoksia. Bien, merci. Euh, Kiitos. Nyt tämä keskustelu joka oli vasta ensimmäinen. Se on nyt päättynyt ja nyt Mikael saa vastata. Ja, äh, für... Niin, paljon kiitoksia näistä kannanotoista. Olen, odotan kovasti äh, yhteistyötä teollisuusvaliokunnan kanssa ja tietenkin kaikkien kollegojen kanssa. Ja nämä yksittäiset aspektit, joita täällä mainittiin, yksi asia oli yhteentoimivuus, joka varmasti on erittäin tärkeä kysymys joka puhuu sen puolesta, että meidän tulisi yrittää saada aikaan yhteisiä hankintoja ja että toivottavasti nämä hankinnat toteutetaan ennemminkin Euroopassa kuin Euroopan ulkopuolella. Tavoitteen täytyisi olla, jotta vältettäisiin tällaista tuhlausta, josta kollega puhui. Tavoitteen täytyisi olla, että yhteisten hankintojen kautta säästettäisiin rahaa ja yhteentoimivuus varmistettaisiin ja että tulevaisuudessa aina vähäisemmäksi käyvät varat käytettäisiin tehokkaisiin hankintoihin. Vihreiden tärkeä kysymys oli, mitkä ovat nämä voimavarat yhteistyötä varten. Tärkeää on se, että pystymmekö tämän huoltovarmuuden varmistamaan niitä toimia varten, joista olemme päättäneet. Meidän on katsottava, mitä me EUna teemme, mistä missioista päätämme ja pystymmekö näitä missioita varten sitten luomaan yksin tämän perustan. Jos meidän missioitamme varten täytyy aina hankkia äh, EUn ulkopuolelta, niin sitten emme pysty aina välttämättä näitä missioita varmistamaan, koska olosuhteethan voivat muuttua. Tämä on minulle erittäin tärkeää. Meidän osoittava, että niitä äh, siviili- ja sotilasoperaatioita varten, joista yhdessä päätämme, äh, niin niiden kohdalla meidän täytyy pystyä toimimaan ja niitä varten myös tuottamaan. Kuka johtaa tätä uudelleenjärjestelyprosessia? No realistisesti ajateltuna varmaan tässä täytyy jonkinlainen työnjako luoda. Komissio on vastuussa varmasti sertifioinnista, tästä sisämarkkinaosasta, mutta uudelleenjärjestelyprosessi pääasiallisesti täytyisi tapahtua puolustusvirastossa, koska siellä kaikki jäsenvaltiot ovat mukana ja ilman niitä tämä ei toimi. Puolustusvirasto koordinoi tätä, mutta läheisessä yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa. Tämä varmaan olisi oikea paikka tälle työlle. Ja oikeusperusta että myös tutkimuksessa käytämme näitä kaksikäyttötuotteita. Minä tulkitsen oikeusperustan niin, että pystymme siihen. Mehän voimme myös tehdä tätä toista politiikkaa. Mehän voimme sopimuksen mukaan myös harjoittaa YTPPtä, joten silloin johdonmukaista on se, että pitää pystyä tekemään kaikki se, mikä palvelee tätä tavoitetta. Kiitoksia. Jean-Pierre Jean-Pierre Audi. Pour vous dire que <clears throat> j'ai oublié de vous dire. Lyhyesti unohdin sanoa, että teemme työtä myös paljon avaruuskysymyksessä Galileo-ohjelman kautta. Se on huomattava eurooppalainen hanke, se, jotta signaali on riippumaton USA-laisesta. Ja tietysti tämä nyt on myös sotilassovellutuksia on otettu huomioon, samoin Kopernikus-ohjelma, entinen ohjelma. Vielä lopuksi minä kuuntelin huolella eri puheenvuoroja poliittisista ryhmistä. Tämä osoittaa, että mietinnöstä on hyötyä ja on hienoa, että voimme tehdä yhteistyötä kollegamme äh, herra Gaalerin kanssa. Hän itse sitten tulee määrittelemään tämän aikataulun ja muun yhdessä meidän kanssamme. Kiitoksia. Kiitos. Määräaika, no teille tulee kiireinen kesä, koska tätä käsitellään äh, tämän ensimmäistä luonnosta käsitellään jo 18. syyskuuta. Ja toistan, tämä on aihe, josta tullaan keskustelemaan myöskin huippukokouksessa. Ja olisi äärimmäisen hyvä, jos parlamentilla voisi olla hyvin vankka kanta syksyllä ennen äh, loppuvuoden huippukokousta. Haluaisin kiittää galleria osallistumisesta ja tämä osio on nyt päättynyt ja siirrymme seuraavaan ja hyvää äänestystä vaan Mikaelille. Sitten sitten seuraavaksi hieman omaperäisempi osio sekä sisällöltään että osallistujiltaan, mutta se nivoutuu hyvin siihen keskusteluun, jota juuri kävimme. Halusin nimittäin, että joukkoomme tulisi korkeita edustajia kansainvälisten suhteiden eurooppalaisesta instituutista, he ovat työstäneet suosituksia valkoisiksi kirjaksi EU, koskien Euroopan unionin puolustuspolitiikkaa. Minun mielestäni tämä työ, se on hyvin laajapohjaista työtä ja minun mielestäni oli aivan hyvä, että puolustuksen alivaliokuntakin tähän kiinnittäisi huomiota sen takia, että jo pitkään alivaliokuntamme eri vuosittaisten mietintöjen Kautta valkoisten kirjojen suhteen ja tervehdin tässä Kalvon Vogauta, joka edelsi minua tehtävässäni. Silloin kun äh, hän minulle kapulan siirsi, niin hän painotti tätä ja minä en äh, ollut lämmennyt tälle ajatukselle kovinkaan hyvin, se minun täytyy myöntää koska minun mielestäni tästä saattaisi syntyä suuriakin ongelmia jäsenvaltioiden välillä, eurooppalaisten toimielinten välillä liittyen eri prioriteetteihin. Ja minun täytyy myöntää, että olin hieman vastahakoinen, mutta pikkuhiljaa kun aikaa kului, niin totesin, että hän oli täysin oikeassa ja että jos parlamentti ei vaatisi tätä metodologiaa strategisessa lähestymistavassa, niin kukaan toimielintasolla ei sitä tulisi teke- tekemään. Eli joka vuosi me saamme ihmisiä osallistumaan ja yliopistomaailmaston edustajat ovat innostuneita aiheesta ja he ovat avainasemassa tässä tehtävässä aivan erityisesti tänä vuonna, koska huippukokous, tärkeä huippukokous järjestetään loppuvuodesta. Me emme odota, että valtionpäämiehet nyt puhuisivat siellä YTPPstä tai että he tuolloin omaksuisivat valkoisen kirjan, mutta odotamme kuitenkin jonkinlaista merkkiä, jonkinlaisia minimimerkkejä siitä, että tämä metodologia vihdoin viimein on löytänyt paikkansa tässä prosessissa, joka saa päätöksensä joulukuussa. Ja niissä keskusteluissa, joita me käymme kansallisella tasolla tai eurooppalaisella tasolla, niin nopeasti toteaa ne vaikeudet, joita tähän liittyy, koska kaikki ovat tietoisia siitä, että jos meillä ei ole strategista visiota, niitähän on ollut vuoden 2003 asiakirjoissa, tätä tarkistettiin vuonna 2008, mutta tätä strategista ajattelua täytyy uusia koska strateginen ympäristö on muuttunut. Eli vaikka houkutus on suuri ja vaikka tarve on tiedossa, niin siitä huolimatta poliittisella tasolla ollaan haluttomia aloittamaan keskustelu, koska pelätään, että se karkaa käsistä tulee uusia uhkia, jakautumista etelään, pohjoiseen ja niin edelleen. Ja tästähän tässä kuitenkin loppujen lopuksi on kysymys ja tästä syystä me pyydämme sitä, että metodologia valkoisen kirjan kohdalla avattaisiin tässä ei ole kysymys yksinomaan siitä, että luetellaan uudet kansainväliset toimijat, uudet uhat, meidän eurooppalaiset intressimme tai kapasiteettimme, vaan tässä on kysymys siitä, että aivan uudella tavalla harjoitetaan strategista ajattelua. Olen iloinen voidessani toivottaa tervetulleeksi useampia henkilöitä. Yksi liittyy joukkoon hieman myöhemmin valitettavasti, mutta keskustelu käynnistetään joka tapauksessa, eli edetään järjestyksessä professori Seminatore. Hän on eh, hyvin tunnettu. Hän on kansainvälisten suhteiden eurooppalaisen instituutin johtaja ja hän on tämän aloitteen eh, liikkeelle laittaja. Haluaisin kiittää häntä siitä, että hän eh, on pitänyt meitä ajantasalla töiden etenemisestä. Sitten kenraali Del Aria hän tulee erityisesti painottamaan tiettyjä kapasiteetteja ja ohjelmia, joita voidaan toteuttaa eurooppalaisella tasolla. Sitten suurlähettiläs Morel, hän on ollut tässä salissa, mutta toisissa ominaisuuksissa aivan erityisesti silloin, kun hän toimii Keski-Aasian erityisedustaja Georgian asioissa – ja sitten Joachim Bitterlich, äh, suurlähettiläs hänkin, niin hänkin on tunnettu ja hän oli äh, liittokansleri Koolin neuvonantaja. Hän pitää sitten viimeisenä puheenvuoron. Eli tämä on se konteksti, missä me tänään keskustelemme. Tämä on hieman omaperäinen, mutta toistan sen, että tällä on kyllä oma paikkansa loppuvuoden huippukokous mielessä pitäen, koska me tarvitsemme julkista keskustelua tästä aiheesta. Pyydän anteeksi, että puhuin tähän alkuun niin pitkään, mutta annan puheenvuoron välittömästi seminatorille. No Kiitoksia puheenjohtaja, arvoisa puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat, arvoisat parlamentin jäsenet. Strategisen ajattelun yksikkö kansainvälisten suhteiden Euroopassa instituutissa antaa välittää teille omat suosituksensa valkoisesta kiireestä koskien turvallisuutta ja puolustuspolitiikkaa EU-ssa. Neljä riippumatonta henkilöä näistä 16, jotka ovat tätä tekstiä laatineet, tulevat kertomaan tavoitteista, temaattisesta rakenteesta, miten se vaikuttaa toimielimiin strategisesti ja miten, minkälaisia yleisiä vaikutuksia muuten syntyy. Ensinnäkin miksi valkoinen kirja tarvitaan? Sen takia, että siinä todella mietitään sitä, että kun ajatellaan kansainvälistä tilannetta ja miten EUn vastuu on kasvanut mantereella ottaen huomioon muun maailman ja naapuruston aivan erityisesti. Samoin siinä täytyy määritellä sotilaalliset ja diplomaattiset tavoitteet, jotka on, liittyvät puolustuspolitiikkaan. Tämä on tärkeää Euroopan suhteessa. Valkoisessa kirjassa suhtaudutaan asioihin moninapaisesti. Siinä pyritään strategiseen riippumattomuuteen Euroopan mantereella ja pitää tavallaan pystyä tasapainottamaan Euroopan aseista riisumista ja sitä, että Aasian poliittinen ja sotilasmahti kasvaa. Siihen liittyy myös epävakaus äh, arabimaissa, muslimimaissa. Tämä asiakirja pitää sisäistä poliittista kontekstia, kansallista tilannetta ja turvallisuusympäristöä äh, haasteina, joihin vaikutta, pitää pystyä vaikuttamaan ja vastaamaan haasteisiin ja uhkiin, jotka uhkaavat tavallaan vainoavat 27 päätöksentekomenettelytapaa. Tässä vaaditaan globaalia kriisinhallintakäsittelyä ja yhteistä tietoisuutta riskeistä, uhista, joita globalisaatio vielä laajentaa. Tässä korostetaan sitä, että unionin täytyy saada uudelleen vauhtiin, lisätä sen yhteistyötä teollisessa mielessä, puolustuspoliittisesti ja kyberturvallisuutta tarvitaan, tarvitsee tehostaa sen pitää pystyä erottautumaan maailmassa. Sen pitäisi olla aika suuri tärkeä strategia näistä kysymyksistä. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat, teksti, joka teille väl, tässä välitetään, on tällainen älyllinen väline. Se on synteesi kansallisten etujen, eurooppalaisten ja globaalien etujen välillä. Tavoitteena on täsmentää pyrkimyksiä, voimavaroja, poliittista tahtoa EU-ssa. Tässä viitataan yhteisön johdonmuka- kohesioon ja olemassa olevan instituution rakenteeseen. Sen tarkoituksena on myös varoittaa tästä teknologisesta kuilusta, joka vain pahenee USA ja EUn välillä ja myös Pekingin ja Washingtonin välillä, kun ajatellaan tätä suurta kyberavaruuspeliä. Näistä syistä olemme laatineet tämän valkoisen kirjan jos Eurooppa ei ota käyttöön moninapaista strategiaa eikä harjoita globaalia diplomatiaa eri alueilla maapallolla, ja jos tämä strategia ei ole tarpeeksi eriytetty geopoliittisesti ja toimielinten kannalta katsottuna, Eurooppa jää syrjään tällä vuosisadalla. Jos ei pysty edistämään vallankumousta poliittisessa ja sotilaisessa mielessä Eurooppa tulee katoamaan niiden joukosta, jolla on merkitystä. Jos on siis pakko hyväksyä tällainen moninapäinen strategia. Tähän liittyy ehdottomia edellytyksiä. Pitää yhdellä tavalla tunnita maailman tilannetta, mitä tulee voimatasapainoon ja uhkatasapainoon, miten määritellään toiminta, tasapaino diplomatian, turvallisuuden, puolustuksen välillä moninapaisessa suhteessa pitää välttää tällainen balkanisaatio kahdella maapallonpuoliskolla ja välttää se, että hallituksia ei enää voida hallita tietyillä alueilla. Nämä alueet ovat tällaisia vaarallisia alueita, ne ovat aina olleet historiallisesti uhkaavia alueita, koska sieltä ei pysty tekemään kunnolla päätöksiä, on strategista tyhjyyttä ja näin ei voida ennakoida jatkoa. Sitten pitää pystyä tasapainottamaan kumppanien välistä yhteistyötä Euroopassa ja myös eurooppalaisten ja amerikkalaisten välistä yhteistyötä Naton sisällä. Ja myös tätä tarvitaan EUn ja Naton välillä, kun ajatellaan niiden potilaallista ja sotilaallista yhteistyötä. Ja tässä on tärkeää alueellinen puolustusliitto Euroopassa se edelleen pitää määritellä yhteiset eurooppalaiset puitteet varustelun kysymyksissä, vahvistaa teollisuuden rakenteita puolustusmarkkinoilla, joita ei voida myöskään Euroopasta jatkossa siirtää pois. Tässä on kyse siitä, että sopeutetaan kansalliset puolustusmallit eurooppalaisiin tavoitteisiin, suositaan eh, suosituimusasemaa eurooppalaisille yrityksille ja tehdään monivuotisia ohjelmia mukaan lukien tutkimus- ja kehitysohjelmat. Ja lopuksi pitää edistää Eurooppaa globaalina mahtina, jos tässä todellakin tarvitaan käsitteellistä vallankumousta strategisissa poliittisissa kysymyksissä ja pitää olla tietoinen teo, äh, avaruudesta, tarkkailusatelliitista, kryptoturvallisuudesta, kaukokartoituksesta ja niin edelleen. Sitten tämä suuri strategia jos toimitaan moninapaisesti kansainvälisessä järjestelmässä, niin se välttämättäkin loogisesti johtaa siihen, että joudutaan määrittelemään maailmanlaajuinen strategia, joka on tällainen kolminainen. Itse asiassa tällainen strategia on turvallisuusjärjestelmän ytimessä, johon tässä valkoisessa pyritään. Se kattaa kolme muotoa, kolme erilaista rakennetta, ulottuvuutta kova, pehme, älykäs ja pehmeä. Lähdetään liikkeelle ensimmäisestä kovasta strategiasta. Tässä on kyse globaalista integroidusta strategiasta. Tässä on kyse elintärkeistä intresseistä. Tarkoituksena on siirtää EU kaksinapaisuudesta kohti moninapaista maailmaa ja määritellä pitkän aikavälin tavoitteet mantereella sen lopputavoitteena on varmistaa vakaus kansainvälisessä järjestelmässä, samoin pelastaa unioni, suojella unionia moninaisilta uhilta ja vaaroilta ja haasteilta, jotka sekä sisäisiä että ulkoisia. Se voi vaarantaa sen aseman merkittävänä mahtina. Tämä on suuri strategia, merkittävä strategia. Se sinne puhutaan eurooppalaisesta voimanavasta suhteessa muihin maailmanlaajuisiin voimakenttiin. Sillä on keskeinen rakenne, sen täytyy suuntautua äh, Ranskan ja Saksan johdolla, olla avoin ja sen pitää olla aivan EUn keskiössä. Poliittinen strateginen EUn vastuu, sen pitää alkaa näkyä maailmanlaajuisesti. Suuret mm, Pitää pystyä ennakoimaan mahdollisia uhkia. Voidaan määritellä moninapainen strategia tavallaan tällaisena uudelleen tasapainottamisena ja miten sopeututaan aktiivisesti maailman tilanteeseen. Poliittisesti strategia perustelee, minkä takia tarvitaan pysyviä liittoutumia. On kyse tästä tahtovien liitosta pitää käyttää strategista autonomiaa hyväksi. Tässä on kyse myös strategista, voidaan käyttää tarvittaessa. Strategisesti se kattaa kaikki operatiiviset voimavarat, perinteiset, ballistiset, ydin, teknologiset, teknologiset, kyberturvallisuuteen liittyvät kysymykset ja teollisuuteen liittyvät kysymykset, ja se kattaa kaikki toiminnat koordinaatiossa. Sitten älykäs strategia, jota kutsutaan siis älykkäksi. Me kutsumme sitä smartiksi, koska se on tavallaan tämän kovan ja pehmeän välissä tässä on kyseessä tällainen sekastrategia maiden välinen. Se koskee kollektiivista turvallisuutta, alueellisia konflikteja ja suuria naapuruston kriisejä tai kaukaisempia kriisejä, jotka vaarantavat mantereen lähialueet. Tässä on kyse vakauttavasta strategiasta. Ensimmäisessä puhuttiin tasapainottamista, tässä pyritään vakauttamaan – Siinä on mukana kilpailevia ja ristiriitaisia elementtejä, sosiotaloudellisia ja rahoituksellisia elementtejä. Siellä on tähän liittyy myös energiapolitiikka, sosiaalipolitiikka. Tähän liittyy myös erilaiset ideologiat, jotka ovat tällaisia epäselviä, ja niiden pitääkin olla tavallaan tässä epäselviä. Tässä on kyse myös kriisinhallinnoista, jossa on yhteys sisäiseen ja ulkoiseen turvallisuuteen tai niiden välillä on linkki. Samoin otetaan huomioon kansalliset intressit ja pyritään varmistamaan Euroopan ulkorajat ja yhteiskäyttää keinoja, mutta tämä liittyy myös vastuun yhdistämiseen. Sitten tällainen pehmeä strategia, se liittyy siihen, mitä saadaan Eurooppaan uudella, uudelle merkitystä. Tämä on alkanut symbolisesti liikkeelle symbolisesti Eurooppa saa kiistamatta, kiistatta legitiimiyttä. Tämä on tällainen kulttuurinen näkemys ja sopii hyvin juridiseen ja taloudelliseen strategiaan. Ja erityisesti tämä on tällainen identiteettistrategia pitkällä aikavälillä. Tästä lähdetään liikkeelle haasteista vahvana ideana tässä strategiassa on, että tällainen yhteys, joka perustuu tavallaan kohtaloon, liittyy yhte, tietyn yhteiskunnan eetokseen, sen perusarvoihin ja suuriin käsityksen näkemyksiin maailmasta. Näin puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat, arvoisat parlamentin jäsenet, strategia geopoliittiset strategiset muutokset, joita tämä lähestymistapa vaatii, antavat ensimmäinen vastauksen tämänhetkisen tilannearvioon tässä maailmanlaajuisessa tilanteessa. Tässä ehdotetaan seuraavanlaisia suosituksia. Kaikkein tärkein on, että turvallisuudessa tarvitaan yhteisiä vastauksia, pitää ylittää kansalliset rajat ja pitää varmistaa poliittinen ja strateginen yhteistyö maatalous on todellakin tärkeää, jotta voidaan lisätä rauhaa ja valmistautua tulevaisuuteen, niin Euroopan pitää rakentaa turvallisuuttaan itselleen, mutta myös muulle maailmalle. Kiitoksia. Merci, euh, professeur. Kiitokset professorille. Ja sitten kenraali. Monsieur le Président. Herra puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat. Me haluaisimme ottaa esille käytännönläheisen puolen pitäen mielessä operationaalisen puolen YTT, YTPPn käyttöönottamisessa. Euroopan unioni on jatkuvasti kansainvälisten kriisien edessä ja poliittisen tahdon täytyy voida tukeutua riittävän rahoitukseen ja tehokkaisiin välineisiin. Tästä syystä haluaisimme puhua tiedustelusta ja kyberavaruudesta ja muutamasta muusta asiasta, jotka liittyvät joulukuiseen huippukokoukseen. Ulkopolitiikka, jos siitä halutaan menestyksekästä, sen täytyy perustua luotettaviin tietoihin ne operaatiot, joissa, joihin Euroopan unioni viime aikoina osallistunut, on osoittanut sen, että meillä täytyisi olla paremmin koulutettua henkilöstöä, parempaa välineistöä. Meidän täytyisi jatkuvasti tarkastaa tietolähteemme tiedustelu on jo pitkään ollut hyvin varjeltu salaisuus, josta jäsenvaltiot haluavat pitää kiinni. Eli meidän täytyy saada valmiuksia tutkimukseen ja kehitykseen, teknologiaan, teolliseen tuotantoon ja myöskin henkilöstön kouluttamiseen. Kolme asiaa meidän mielestämme tulisi aivan erityisesti ottaa käsittelyyn. Ensinnäkin viime aikojen kokemukset Afrikasta, Afganistanista ja Balkanista merellä, maassa ja ilmassa todistavat jälleen kerran sen, kuinka tärkeää on saada oikea-aikaista luotettavaa tietoa näiden miehittämättömien ilma-alusten kautta ne kokemukset, joita meillä kentältä on, ovat osoittaneet, että me olemme joutuneet eh, näiden eh, miehittämättömien ilma-alusten puutteen takia turvautumaan niiden hankkimiseen muiden kautta. Ja on vaikea ymmärtää, kuinka Eurooppa tällä alalla on niin halvaantunut, kun kuitenkin pätävyyttä ja teknologista kapasiteettia kyllä yrityksistä löytyisi. Lisäksi kun sisäinen ja ulkoinen turvallisuus ovat melkein sama asia, miehittämättömät ilma-alukset voisivat palvella kahta tarkoitusta, koska niillä voitaisiin tarkkailla esimerkiksi järjestäytynyttä rikollisuutta poliittinen taso joulukuussa sen tulisi antaa tärkeää potkua eurooppalaiselle miehittämättömien ilma alusten ohjelmille jotka voisivat toimia keskikorkeuksilla ja niitä voitaisiin käyttää kaksikäyttöisesti ja loppujen lopuksi saataisiin aikaiseksi eurooppalainen ilma alusten laivasto. Toiseksi insen siis tiedustelukeskus, joka on SITSENin eli tilannekeskuksen seuraaja, sen toiminta perustuu niille tiedoille, joita jäsenvaltiot ovat valmiita jakamaan keskenään että ne käyttävät näitä tietoja terrorismin vastaiseen taisteluun ja meidän tulisi saada aikaiseksi eurooppalainen tiedustelupalvelu, jolla olisi koordinoitua toimintaa, jotka liittyvät Euroopan unionin sisäiseen ja ulkoiseen turvallisuuteen. Kolmanneksi, mitä koulutukseen tulee, eurooppalainen koulutusohjelma, joka liittyy tiedon, Eh, tiedonhankintaan esimerkiksi eurooppalaisen turvallisuus ja puolustuspoliisiakatemian puitteissa ja tietenkin täytyy tehdä yhteistyötä naton kanssa eli ei tule aliarvioida yhteistyömahdollisuuksia naton kanssa vaikkakin näiden kahden järjestön hankalat suhteet tiettyjen jäsenmaiden kohdalla voi aiheuttaa ongelmia. Toiseksi haluaisimme puhua kyberturvallisuudesta ja kyberpuolustuksesta. Nämä ovat kysymyksiä, joista parlamentti on puhunut jo vuoden 2012 marraskuussa, kun puhuttiin eurooppalaisesta strategia-asiakirjasta. Kyberavaruus on luonut uusia uhkia kansainvälisellä ja yhteisön tasolla. Ja äsken puhuin jo tiedustelusta ja siihen verrattuna kyberteollisuus on virtuaalinen pelikenttä, jossa meidän edessämme on kasvottomat viholliset jossa esimerkiksi juridisesti siirtyminen rauhasta kriisin kautta sotaan, tällaista on hyvin vaikea määritellä etukäteen. Meidän tulisi painottaa eurooppalaista kyberstrategiaa Toisin sanoen tässä on kysymys siitä, että tulisi saada yksityinen ja julkinen sektori mukaan, jotta riskeistä oltaisiin paremmin tietoisia ja nimitettäisiin kyberturvallisuuden koordinaattori, jonka tarkoituksena olisi koordinoida tutkimusta, teollisuuspolitiikkaa ja tietojärjestelmiä, koska tällä hetkellä jäsenvaltiot ja toimielimet hoitavat niitä hyvin hajanaisella tavalla. Tällainen ohjelma voisi levätä neljälle Eh, ajatukselle. Johdonmukaisuus, eh, tässä olisi kysymys siitä, että tukeuduttaisiin olemassa oleviin ja tuleviin eh, juridisiin toimenpiteisiin. Koordinaatio, se on tärkeä menestyksen kannalta, sen tulisi olla hallitusten välistä, toimielinten välillä, jäsenvaltioiden ja unionin välillä, yksityisen ja julkisen välillä. Ja tämän tulisi johtaa siihen, että päällekkäisyyksiltä vältyttäisiin poliittinen ja turvallisuuskomitea, pysyvä komitea, se voisi olla mm, kaikki langat yhteenvetävä osio tässä kuviossa. Sitten yhteistyö. Se vaatii vaihtoehtoista, vapaaehtoista tietojen vaihtoja jäsenten, jäsenvaltioiden välillä. Tässä voitaisiin ottaa esimerkiksi, esimerkiksi Naton huippuosaamisen keskuksesta tai Enisasta mitä kapasiteetteihin tulee, meidän täytyy pitää mielessä ne, joita on jo olemassa tai joita parhaillaan suunnitellaan. Esimerkiksi on tehty tutkimuksia Euroopan unionin pysyvästä sotilasesikunnasta. Koulutuksen saralla on puhuttu tietojärjestelmien turvallisuudesta, operationaalisella tavalla CERTistä, tällainen hätävälintulojoukko tietotekniikan alalla – tai esimerkiksi EC3, joka hiljattain luotiin, toisin sanoen eurooppalainen keskus, joka taistelee kyberrikollisuutta vastaan. Sitten teollisuuden kohdalla voidaan puhua kyberseollisuuden ja muiden sektorien yhteistoiminnasta ja ne voisivat toimia yhdessä ta- puolustuksen task force-ryhmän puitteissa. Meillä on myöskin muutamia lisäehdotuksia, suosituksia, jotka meidän mielestämme tulisi olla kaikkien kansalaisten näkyvillä ja ne vahvistaisivat sitoumusta, joka Euroopan unionilla on kyberturvallisuuteen. Ensinnäkin äh, Weimar tai Weimar Plus tai äh, Pohjoismaiden tai Baltian maiden välinen yhteistyö, näitä tulisi vahvistaa kahdenvälinen yhteistyö, kansainvälinen yhteistyö, kahdenvälinen yhteistyö on edelleen hyödyllistä, mutta täytyy laajentaa yhteistyötä. Sitten meidän tulisi saada budjettikohdat paremmin kohdalleen vain 20 prosenttia tämänhetkisestä puolustustalousarviosta on osoitettu varustuksiin. Kolmanneksi meidän täytyy pitää kiinni ja kehittää edelleen eurooppalaista teoli- puolustusteollisuutta. Esimerkiksi puolustusvirastolle täytyy antaa sellainen talousarvio, että se voi täyttää sen neljä tehtävää meidän olisi keskityttävä voimavarojen yhteiskäyttöön ja jakamiseen yhteistyössä Naton kanssa, erityisesti silloin, kun on kysymys niistä puitteista, jotka on todettu viimeaikaisissa operaatioissa. Lisäksi täytyy aina pitää mielessä kaksoiskäyttö koska näistä voi olla hyötyä sekä sisäisessä että ulkoisessa turvallisuudessa. Neljännessä ehdotuksessa on kysymys siitä, että identifioidaan systemaattisella tavalla yhteisen toiminnan ohjelmat. Esimerkiksi kyberkriminaalisuus, terrorismi, suurten konfliktien hoitaminen. Ehdotamme myöskin, että kansainvälinen tilanne pakottaa meidät identifioimaan pysyvämpiä ratkaisuja kun tällaiset hätäratkaisut joihin viime aikoina on turvauduttu aivan erityisesti silloin kun nato ei pysty tai halua sitoutua. Kuudes ehdotus. Meidän mielestämme sotilasesikunta tulisi ottaa olennaiseksi osaksi YTPPtä. Siihen tulisi ottaa mukaan viisi Euroopan unionin jäsenmaata ja luoda pysyvän yhteistyön rakenne. Lisäksi taistelujoukot ja ranskalais-saksalaiset joukot, niitä ei toistaiseksi ole vielä kertaakaan voitu käyttää, vaikka joukot luotiin jo vuonna 1989. Ja viimeiseksi mutta se, että se on viimeisenä, se ei tee sitä yhtään vähäisempää. Euroopan parlamentti tulisi systemaattisesti ottaa mukaan silloin, kun keskustellaan puolustus- ja turvallisuusasioista. Äh, asioista täytyy tiedottaa kansalaisille ymmärtä, ymmärrettävällä tavalla, jotta tälle asialle saadaan entistä enemmän legitiimiyttä. Olen puhunut tässä nyt operatiivisesta näkökulmasta äh, mutta tietenkin seuraavaksi tästä asiasta voidaan puhua myöskin poliittisesta näkökulmasta. Euh, no niin, sitten sitten eh, herra Morel ehkä tulee viittaamaan huippukokouksen eh, tapahtumiin, eli haluamme aivan eh, yksityiskohtaisia suosituksia ja haluaisin tässä välissä toimita tervetulleeksi myöskin suurlähettiläs Spitterlihin. Seuraavaksi puheenvuoron saa herra Morel. No, Kiitoksia puheenjohtaja, arvoisa varapuheenjohtaja, parlamentin jäsenet, Kymmenen vuotta sen jälkeen, kun on tehty valkoinen kirja 2003 turvallisuudesta, niin 2008 se vielä vahvistettiin. Nyt on aika metodologisesti pohtia Euroopan turvallisuutta. Teille on esitetty perusteita Savoin, miten tämä näkyy käytännössä, koska kyse ei ole vain käsitteellisestä toiminnasta. Nyt minun vuoroni on esitellä avainkohtia analyysistamme ja ehdotuksistamme ehkä yksinkertaistan tietenkin, koska aika on varsin vähän. Pitää lähteä liikkeelle uudesta maailmanlaajuisesta, maailmanlaajuisesta tilanteesta. Joukkojen sirpaloituminen, siirtyminen osoittaa, että kaksinapaisuus on lopussaan. Se on täällä todettu. Kylmän sodan aika on loppunut. Tästä pitää varmasti lähteä liikkeelle. Maailman tilanne määritellään eri tavoin. On monia eri liikkuvia, muuttuvia, mahteen, mitä olemme täysin määritelty, on sellainen järjestelmä, joka eh, vaihtelee anarkian ja moninapaisuuden välillä. On tällainen pitkä siirtymävaihe edessä, siinä tulee olemaan erilaisia vaiheita. Voidaan nähdä, että pyritään kaksinapaisuuteen, mutta tämä on vielä epämääräistä ja nähdään myös nousevia voimia, jotka haluavat vahvistaa tilansa, mutta samaan ne eivät kanna vastuuta järjestelmästä ja tämä tulee kaikki pitkittymään kaukana siitä, että syrjäydyttäisiin tästä eh, niin kuin sen sanotaan turhaan, niin EU omilla valinnoillaan muokkaa kehitystä, joka on vielä epävarmaa. Siksi huolimatta tästä pessimistä diskurssista, niin mielestäni pitäisi olla paljon objektiivisempi, tasapainoisempi näkemys asioista. Tilaisuuksia ja mahdollisuuksia on. Usein niitä ei mitata. Yksinkertaistetaan virheellisesti. Ollaan sitä mieltä, että asiat ovat siirtyneetkin muulle. Mutta ei, ei näin ole. Ke- keskeisenä rationaalina, joka johtaa kaksina- kaksinapaista järjestelmää, 50-luvulta lähtien ja se jatkuu vielä kylmän sodan jälkeen. Se on nyt tiensä päässä. Tietenkin on kaksi logiikkaa, kaksi järjestelmää. Ne ovat vastakkaisia monenkeskisyys ja me olemme olleet ihan oikeassa kymmenen vuotta sitten, kun vetosimme monin, tehokkaan monenkeskisyyden puolesta, mutta sitten, sitten olemme nähneet, että on tullut esiin tällainen uusi neo vestfaalinen strategia on kaksi, on usea napoja, jotka eivät pysty hoitamaan näitä jännitteitä. Ja jos uskoo, että kun näitä uusia voimia on nousemassa, niin syntyy tällaista yhteistyötä kansakuntien välillä, niin tätä ei voida saavuttaa. Syyrian kriisi on tästä paras esimerkki. Tässä hiukan yksinkertaistettuna minkälaista rakenteellista epävarmuutta, kestävästä epävarmuudesta on kyse valtavassa suhteessa. Mitä meihin sitten tulee, niin tähän pitää lisätä teknologinen vallankumous, siihen jo viitattiin. Siihen liittyy puutteita ja elementtejä, joita täysin EU-ssa hallita, ei ainakaan riittävästi. Sitten yhteiskunnan nopea kehittyminen, se on tullut, ne ovat tulleet haavoittuvaisimmiksi Tämäkin eh, synnyttää vastamalleja, radikaaleja liikkeitä, kulttuurista, uskonnollista yhteenottoa. Tätä ei aikaisemmin välttämättä niin paljon ollut. Ja tietysti myös on käyttäytyminen on yhä yksilöllisempää, auktoriteetteihin tavallaan uskota ja on tällaista epävarmaa kilpailua arvo järjestelmien ja yhteiskuntien välillä. Sitten vielä ympäristökysymykset, jos tähän lisätään keskustelu tässä on edistynyt, mutta keinot eivät ole vastaavalla tavalla kehittyneet. Tämä kaikki antaa EUlle, jonka edessä on tällainen systeeminen epävarmuustilanne, niin sen täytyy ottaa huomioon tämä todellisuus EUta suoremmin koskevat myös klassiset kriisit. Balkanin kriisi on tästä esimerkkinä, se oli varoituksena, samoin Kaukasian tilanne edelleen Libyan tilanne, nyt tämä tilanne on sitten Sahelin alueelle ja tällaisia vain lisääntyy. Ja kun tähän vielä lisätään euron kriisi euroalueella, se voi tuntua eh, vähemmän merkittävältä, mutta se kuitenkin osoittaa nämä mullistukset ja niiden suuruudet maailmanlaajuisestikin. Ja, ja kun ajatellaan sitten, tämä voidaan siis siirtää vaikka eh, aseiden eh, aseisiin ja niin edelleen. En halua dramatisoida, mutta haluaisin vain kertoa, minkälaiset tekijät haittavat tilanteet, jotka meidän pitää ottaa huomioon strategisesti ja järjellisesti puhtaasti ajatellen. Kun tähän vielä lisätään sitten erilaiset riippuvuussuhteet, jotka liittyvät Eurooppaan, ajatellen tietoverkostoja, kuljetusverkkoja, me olemme varsin avoimia maailmalle, olemme varsin riippuvaisia muusta maailmasta. Tästä pitää olla todella tietoinen, koska tämä synnyttää heikkouksia. Jokaisella on omat heikkoutensa. Meidän pitää mitata omat heikkoutemme, muillakin tietysti niitä on. Sitten, miten Eurooppa voi lähteä liikkeelle tähän toimintaan? Suuret toimijat, jotka ovat tavallaan etabloituneita, jos vetään tähän uusi westfalaisen ajatteluun, ja kansainväliset järjestöt, jotka haluavat edistää monenkeskisyyttä ihan oikeinkin, mutta kuitenkin syntyy näitä sisäisiäkin vallankumouksia ja uudistuspaineita. Tiettyä konservatiivista kuitenkin löytyy, joten samalla olemme tavallaan vähän strategisessa tyhjiössä. Tämä tilanne ei välttämättä ole kielteistä Euroopan kannalta. Eurooppa on avoimemmassa järjestelmässä, se on kilpailukykyisempi, todennäköisesti tilanne on ristiriitaisempi, mutta samalla Eurooppa voi löytää uusia toimintamahdollisuuksia, ja koska muut tahot eivät ota kantaakseen tätä vastuuta järjestelmästä ja järjestelmän kehittyminen, jos me voimme vaikuttaa siihen arvojen myötä, niin se on näin. Eurooppa voi ennakoida ja sitoutua toimintaan. Tämä on ihan realistista ajattelua. Tästä voidaan ottaa esimerkiksi vaikka kaukasian kriisi tai yhteenotto Keski-Aasiassa, niin Eurooppa aika hiljaa, nopeasti antoi sopivia ratkaisumalleja mutta, mutta jos yrittää antaa laajemman analyysin näistä puitteista, joita me esitämme, niin meillä on ratkaisuja. Meidän pitää lannistua etukäteen älyllisesti ja pessimisesti. Tällaisia ajatuksia haluaisin edistää. Me olemme vaikeassa tilanteessa, mutta me olemme kauppamahti, sivilisaatiomahti, ja me pystymme täysin tulemaan myös poliittisesti painoarvoiseksi mahdiksi Tämä vaatii tietysti ponnisteluita ja sitoumusta. Tähän on jo aikaisemmin viitattu. Tämä ei missään, jos tarkoittaa sitä, että luopuisimme arvoistamme tai allekirjoituksestamme tavallaan, mikä liittyy identiteettiin, mutta samalla meidän pitäisi yrittää muotoilla selkeämmin strategiaa, jota teille tässä on nopeasti luonnosteltu. Viittaan professori Seminatoreen. Tämä on tämä kova strategia tavallaan sitten tarvitaan myös joustavaa strategiaa, mitä tulee naapurustoon, ja sitten sivilisaatiostrategia, johon liittyy arvot ja suhteet ulkomaailmaan. Me kyllä pystymme tätä kautta ehdottamaan yhteistä toimintatapaa, joka on johdonmukaista. Sitten geopolitiikasta ja suurista äh, alueista, jotka liittyvät toimintaamme, neljä suurta alaa koskevat meitä. Me olemme tavallaan tässä sarna, sarnan kohtassa, ajatellaan atlantista aluetta, euroaasialaista aluetta, kahden mantereellista aluetta, sitten on euro-välimeren Afrikan alue, ja eikä vielä pidä unohtaa viimeisenä euroarktista aluetta. Tämäkin pitää ottaa huomioon. Euroatlantinen alue Tietenkin perustavana äh, kumppani on USA, mutta tarvitaan tässäkin uudelleen tasapainottelusta. Kaikkihan sen tietävät jo, ei minun tässä sitä selittää, jotta tässä tarvitaan uuden tyyppistä vastuunjakoa. Ei tämä ole mikään valtava kriisi eikä tällainen jännittävä tilanne, joka aikaisemmin kylmän sodan aikana on ollut. Joka tapauksessa olemme sellaisessa tilanteessa, että me kaksi äh, voimme esittää tietynlaista johdonmukaista mallia, mutta omat erityispiirteet tietysti säilyttäen. Ja euroatlantisella alueella pitää ottaa huomioon myös uudet mahdet Latinalaisesta Amerikasta ja Kanadasta. Sitten Venäjän rooli tietysti on ratkaisa, mitä tulee asian suhteisiimme, ja näin voidaan rakentaa vakavampaa, vakaampaa, sopivampaa arkkitehtuuria Euroopan kautta valittua täytyy tehdä, jota ei ole vielä tehty, ja molemmin puolin koskee tämä sitten Euroopan turvallisuutta, naapuruussuhteita, energiaa, suhteita Lähi-Itään. Näitä valintoja ei ole vielä täysin päätetty. Sama koskee Kiinaa tai muita suuria tärkeitä kumppaneita Aasiaa ja muita nousevia talousmahteja, koska niiden rinnalla nähdään, että nekin epäröivät Euroopan suhteen. Ne eivät ole selvästi selkeästi valinneet Eurooppaa ja epäröivät todellakin joissakin tapauksissa. Ja niin kauan kuin näitä valintoja ei ole tehty eri puolin, ei voida saada aikaan kunnollista strategista kumppanuutta. Pyrkimystä voi olla, mutta tässä ei vielä kuitenkaan olla, koska ei oteta tarvittavia askeleita perusvalintoja, jotka, jotta saadaan pitkäaikaan välin kunnollista kumppanuutta. Sitten kun tähän päästään, niin silloin tähän voidaan lisätä turvallisuusosuus kaikkiin näihin eri kumppanuuksiin. Tässä ei kuitenkaan vielä olla, mutta työtä on, voidaan tehdä ja se on mahdollista ja tästä kohta tullaan jo kielisempää, kun näitä näitä kriisitilanteita, jotka tuntuvat kestävän ja jotka ovat edessämme. Sitten euro, Välimeren ja Afrikan alue, se on meille erittäin keskeinen alue. Mikään muu maailmanlaajuinen mantereiden napa ei ole niin tärkeä kuin tämä meille. On kyse sitten Välimerestä ja Lähi-idästä. Meillä on varsin pitkä historia, jota voimme käyttää hyväksemmekin, vaikka olemme, on tullut näitä viivästymyksiä, mutta voimme kuitenkin mo- mo- mobilisoida voimavaramme. Sama koskee Afrikkaa. Me olemme ainoita, jotka ovat ehdottaneet todellista yhteistyötä siellä heidän kanssaan. Muut eivät ole tähän pystyneet, eivät pit- koska kun ajatellaan Välimeren ja Afrikan aluetta, me voimme sieltä nähdä, että näitä vaatimusta siellä tehdään, me ymmärrämme, on kyse arvosta, kansalaisuudesta, mutta nyt uudet joukot ovat kuitenkin voimakkaampia kuin aikaisemmin viittaan myös arabikevääseen. Meillä on siis pitkän aikavälin työtä tehtävänä tällä alueella sitten euroarktiseen alueeseen, koska tämä on ehkä vasta omasta, mutta se li- tässä on kyse myös uudesta navasta, jonka y- joka myös kuuluu suoraan intressialueeseemme ja meidän pitää alkaa sitä myös pohtia. Kun ajatellaan kaikkia näitä osatekijöitä, meidän pitää pystyä selventämään kumppanemme kanssa tilannetta ja saamaan aikaa näillä eri maantieteellisillä alueilla uuden tyyppistä toimintaa tai ainakin pitää strategisesti lähteä uudelleen liikkeelle EU-ssa, saada aikaan globaali lähestymistapa, niin kuin on sanottu sitten vielä lopuksi mitä tulee strategiseen kontekstiin, tätä kautta EU joutuu käsittelemään omaa turvallisuuttaan seuraavina vuosikymmeninä. Se, että yksinomaan halutaan toimia älyllisesti tämän Smart Power pohjalta, se on väärä hyvä ratkaisu. Jotkut ovat sitä mieltä, että se kuuluu meille, mutta tämä ei riitä, viittaan siihen mitä jo sanoin. Itse asiassa, kun pitää ajatella Euroopan mahdollisia vihollisia, jotka saattavat käyttää raakaa voimaa tai manipulaatiota. Siksi ei voida valita pelkästään älyllistä strategiaa. Kollektiivinen puolustus ei voi joutua umpikujaan Euroopassa, siksi pitää ottaa huomioon ei, ei vain sotilaallisesti ja siviilikysymyksissä, niin kuin olemme tehneet varsin monissa hyvissäkin operaatioissa, vaan myös puolustuksen kannalta pitää valmistautua käyttämään voimaa tarvittaessa huolimatta erilaisista lähtökohdista, jotka kaikki tunnemme. Turvallisuuspolitiikan yhdistäminen on mahdollista jäsenvaltioiden kesken. Se on ihan välttämätöntäkin, jos Eurooppa haluaa jatkossakin vaikuttaa kansainväliseen järjestelmään ja antaa oikeita ratkaisumalleja ja vaikuttaa tämän kansainvälisen järjestelmän kehittymiseen. Kiitoksia. Merci beaucoup. Euh. kiitokset. Ja sitten suurlähettiläs Peterli. Monsieur le Président, Madame la Vice. Herra puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat. Haluaisin kiittää kutsusta. Kolme kollegaa täydellisellä tavalla jo toivat esille se olennaisen siitä työstä, jota me olemme tehneet, ja he painottivat sen hyötyä, mutta myöskin sen tarpeellisuutta. Siis että tarvitaan puolustuksen valkoinen kirja ja paljon laajemmasta näkökulmasta ja paljon operationellisemmalla tavalla kuin mitä 2003 tehtiin. Nyt kun näen, kuinka pitkälle tämä keskustelu on jo päässyt, niin haluaisin lisätä vain muutaman asian. Maastrichtista Lissaboniin Euroopan unioni on pyrkinyt edistämään ajatusta yhteisestä mm, ulkopolitiikasta ja yhteisestä turvallisuuspolitiikasta, mutta edistysaskeleet ovat olleet kovin rajallisia on lista, luettelo Euroopan unionin operaatioista. Se on huomattava, mutta se on samaan aikaan kuitenkin osoittanut mahdollisuuksiemme rajat. Nämä edistysaskeleet ovat olleet rajallisia. Miksi? Sen takia, että me olemme pitäneet kiinni tietyistä kansallisista reaktioista ja olemme olleet hieman jumiutuneita mm, vaikean NATO-suhteemme takia ja rajoitukset ovat painottuneet entisestään viime vuosina sen takia, että maailma ympärillämme on muuttunut, mutta myöskin sen takia, että armeijoilta puuttuu rahoitusta. Tämä ei ole mikään uusi asia. Tämä on asia, joka on ollut nähtävissä jo parinkymmenen vuoden ajan rahoitus, kriisien monimuotoisuus, muuttuva maailma, se jättää meille yhden ainoan vaihtoehdon. Eli meidän täytyy tuoda, lähentää joukkojamme ja politiikkojamme, välineitämme ja voimavarojamme. Ja tämä tarkoittaa sitä, että meidän täytyy käynnistää perustavaa laatua oleva keskustelu kolmesta asiasta. Ensinnäkin arvio maailmasta, Toiseksi meidän oma strateginen visiomme paikastamme maailmassa ja sitten rakenteet, välineet ja voimavarat. Minä, minun täytyy myöntää, että minä haluaisin luoda eurooppalaisen armeijan mutta pahoin pelkään, että aika ei ole kypsä tällaiselle ajatukselle. Ja tästä syystä minun mielestäni meidän tulisi edetä voimavarojen jakamiseen ja yhteiskäyttöön, mutta vakavasti otevalla tavalla, siis sillä tavalla, että mentäisiin todellakin eteenpäin eikä jältäisi puolitiehen. Minun täytyy myöntää, että tässä suhteessa olemme vasta keskustelun alussa. Joskus tämä keskustelu pulpahtaa pintaan. Voin antaa teille esimerkin, koska en voi sitä oikeastaan peitelläkään, vaikka herra Morel istuu tässä vieressäni. Tammikuussa, kun Malin konflikti räjähti käsiin, olin Algeriassa ja tuolloin minulle ehdotettiin, että ranskalaisten tulisi lähteä Maliin eurooppalaisten joukkojen kanssa. Eli siellä taisteltaisiin eurooppalaisen lipun alla. Miksi? Sen takia, että voitaisiin paremmin suojella ranskalaisia. Minun mielestäni tämä on erinomainen ajatus. Olen tietoinen siitä, että että proseduuritkin ovat olemassa, mutta niitä ei koskaan käytetty. Ja tästä syystä ymmärrän toisaalta, miksi Ranska, ottaen huomioon olosuhteet, miksi Ranska halusi toimia nopeasti mutta minä olin tietyssä mielessä hieman surullinen sen takia, että operaatiota ei voitu suorittaa eurooppalaisen lipun alla. Sitten muutama käytännönläheinen ajatus, jotka voitaisiin tai jotka ehkä tulisi ottaa käyttöön ennen kuin ryhdytään laatimaan eurooppalaista valkoista kirjaa. Ensinnäkin meidän tulisi löytää uusi yhteistyömuoto Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien välillä. Meidän täytyy olla tietoisia siitä, että kansalliset parlamentit, ne ovat hieman varautuneita tämän asian suhteen. Tässä meidän täytyy olla realistisia, mutta meidän tulisi pyrkiä luomaan jonkinlaisen pysyvän yhteistyön rakenne, jotta päästäisiin eroon näistä varaumista ja voitaisiin rakentaa luottamusta näiden kahden välttämättömän legitiimiden lähteen välille. Toiseksi meillä on jo jonkinlainen rakenteen alkio Brysselissä, mutta aivan erityisesti meillä on eurooppalainen puolustusvirasto jo olemassa siitä tulisi tehdä keskeinen virasto näissä asioissa. Okkar tulisi sulauttaa siihen, jotta tehtäisiin pienemuotoinen vallankumous, mitä tulee tarjouskilpailuihin ja varusteluun. Ja samaan aikaan tulisi pyytää sitä, että EDEasta tulisi materiaalivaihdon keskus. Kolmanneksi, ja hyvin nopeasti, nyt taistelujoukot on luotu ja minä vanhana sotilaana ajattelen, että nämä tulisi korvata joukkioilla, brigaadeilla, jotta ne olisivat helpommin hallittavissa – Hiljattain pitkän harkinnan jälkeen me olemme saaneet aikaan kuljetusten yhteistyötä. E, voisimme esimerkiksi integroida helikopterijoukot. Se olisi jo hyvä asia, jos otetaan huomioon ne vaikeudet, joita meillä kuljetuksen alalla on. Päätän puheenvuoroni tähän, mutta siis vahvistettu yhteistyö joka tapauksessa, se on aivan itsestäänselvyys näissä asioissa. Monsieur, merci euh, infiniment. Kiitoksia suuresti. Ensinnäkin olen sitä mieltä, että nämä tämän päivän puheenvuorot heijastelevat erinomaisella tavalla sitä, kuinka tiiviisti tässä on työtä tehty ja erinomaista työtä. Olen äärimmäisen kiitollinen näistä puheenvuoroista, jotka olivat korkealaatuisia. Tietyt kollegat ovat pyytäneet puheenvuoroa ja pyydän anteeksi, jos minun täytyy poistua, mutta mutta äh, olen iloinen, että pystyin olemaan täällä kuitenkin teidän puheenvuoron loppuun saakka. Ja varapuheenjohtajana Sofokleus Sofokleus ottaa nyt sitten minun paikkani ja Roa Nikolai varapuheenjohtajana pyysi jo puheenvuoroa. Merci, Monsieur le Président. Kiitoksia puheenjohtaja. Niin, puhun nyt ranskaa, koska te, teidän puheenvuoron laatu tähän tavallaan pakottaa. Minun ranskan niin on ehkä hiukan liukan köyhä siksi kyllä nyt joudunkin turvautumaan omaan äidinkieleni. Patere, care... Olen todella tyytyväinen tästä keskustelusta. Nyt ensimmäistä kertaa minun mielestäni mennään sellaisen lähestymistavan yli, jota olemme käyttäneet vuodesta 1989, ja se on luonnehtinut itäistä keskustelua, ja osittain se on vaikuttanut myös kommunismin kaatumiseen Itä-Euroopassa kieli, jota käytetään joissakin strategioissa ja asiakirjoissa EU-ssa. Se, se usein esti tietyt visiot ja päätökset, joihin päädytään vision jälkeen sivulla 65. Ranskalaisessa turvallisuusstrategiassa ehdotetaan sellaista, että tarvitaan Euroopan laajuinen asiakirja. Jotkut, monet voisivatkin miettiä, eikö tämä ole jonkinlainen Trojan hevonen, joka tavallaan lykkää päätöksiä tässä mielessä. Ja uskon, että vieläkin on asioita, joista pitää voida keskustella. Ja meidän pitäisikin kysyä itseltämme, tarvitsemmeko visiota yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan alueella. Meidän pitäisi miettiä, ymmärrämmekö todellakin, mikä tilanteemme on ja minne haluamme päästä seuraavan 20-30 vuoden kuluttua. Herra Morel puhui näkemysten puutteesta, visioiden puutteesta. Tietysti EU 2020-strategia, joka äh, tai, jos tällainen voi olla näkemys, niin mielestäni meillä kyllä ei ole tällaista näkemystä. Tämä toinen mahdollisuus on, että poliittinen rakenne on monenkeskisyys. Vähän aikaa sitten Friedman ilmoitti, että tulemme elämään yksinapaisessa valti- maailmassa, jossa Yhdysvallat on suuri valta, joka kurittaa maailmaa jos me katsomme ympärillemme, niin ratkaisu kaikille on monenkeskisyys. Tässä yhteydessä haluaisin palata nyt turvallisuuspolitiikkaan. Minä uskon, että Euroopan unioni voidaan vielä äh, keksiä uudelleen ainoastaan äh, muutamilla aloilla ja äh, YTPP on yksi niistä. Ja tätä varten tarvitaan myös puolustuksen teollinen teknologinen perusta ja täytyy uudelleen teollistua sekä perinteessä että tehokkuudessa, jos me pystymme valitsemaan vain muutaman tuotteen, joita osaamme tehdä Euroopassa. Niin näemme, että vielä lentokoneet Euroopassa, niitä myydään ympäri maailmaa eikä ainoastaan pienellä alalla. Meidän tulee eh, edistää niitä alueita, joissa meillä on perinteitä ja kykyjä. Ja jos näitä voidaan eh, luoda vielä käyttötuotteita, niin sen parempi. Sen takia olen sitä mieltä, että me tarvitsemme eh, turvallisuuden valkoisen kirjan yhdellä ehdolla, että kehitämme keskipitkän ja pitkän aikavälin vision, joka antaa jäsenvaltiolle mahdollisuuden ymmärtää, että kaikenlaiset ähm, kaikenlaiset äh, voima tasapainojen sekoitukset voivat vaarantaa äh, tämän alueen. Ähm, äh, ja se voi tehdä tästä alueesta ähm, merkityksettömän poliittisessa, geopoliittisessa pelissä keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä. Eli äh, valitettavasti myös äh, johtajien vision puute Euroopassa on minun mielestäni yksi syy, miksi äh, olimme, olemme enemmän yhdessä kuin ennen. Voisimme, meillä voi olla mahdollisuus tietyissä tapauksissa. Meidän täytyy kehittää tämä riskien priorisointi näkemys. Mitä ovat ne riskit, joita saatamme nähdä seuraavan 25-30 vuoden aikana? Sotilaallisesta näkökulmasta meillä tulee mielestäni olemaan ainoastaan pieniä sotia, alueellisia sotia, joissa eurooppalainen armeija voisi olla tehokas tällaisissa rauhan turvamissioissa ja tilanteen vakauttamisessa. Tätä varten mielestäni tarvitsemme eurooppalaista armeijaa. Se maksaisi meille myös vähemmän. Tällä tavoin meistä tulisi kyvykkäämpiä ja tehokkaampia sotilaisen toiminnan alalla ja myöskin poliittisen toiminnan alalla, koska menestys tällä alalla antaa myös menestystä poliittisessa toiminnassa ja luo valtaa ja vahvuutta. Herra kenraali mainitsi eri, muutamia erittäin konkreettisia toimenpiteitä tällä alalla ja olen aivan samaa mieltä äh, hänen huoliensa suhteen, mitä tulee kyberturvallisuuteen. Miksi? Koska Euroopan unioni on vapauksien ja oikeuksien alue. Ja tällä hetkellä se ei äh, kykene puolustamaan näitä oikeuksia ja vapauksia jotka ovat yhdistäneet Euroopan ja joka, eh, joiden avulla Eurooppa eh, edistää tiettyjä arvoja, jotka se haluaa myös viedä ulkopuolelle, mutta se pystyy puolustamaan omalla alueellaan. Viimeisimmät skandaalit osoittavat, kuinka vaikea meidän on puolustaa eh, eurooppalaisten oikeuksia eurooppalainen kyberturvallisuuden keskus, eurooppalaiset tutkimukset, äh, nämä asiat olisi asetettava prioriteetiksi ja tämä äh, keskus äh, joka voisi sitten kehittää reaktiointi, reagointikykyä, joka olisi tällaista kaksikäyttötoimintaa, sillä voisi olla sotilaallista ja siviilimerkitystä. Lisäksi tällainen, kun puhuitte eurooppalaisesta Ähm, turvallisuuspalvelusta, niin tässä olen eri mieltä. Me tiedämme erittäin hyvän, että turvallisuuskysymyksissä Euroopassa on kilpailu ja tämä johtuu kulttuurista syistä. Tulee olemaan erittäin vaikeaa yhdistää mentaliteetteja, rakenteita ja resursseja, koska kilpailu on ollut yksi olemassaolon perusedellytyksistä. Voimme kuitenkin yrittää tehdä yhteistyötä ilman, että loisimme yhden rakenteen tällä hyvin arkaluontoisella alalla, joka on mielestäni erittäin kulttuurisidonnainen. Sitten on joitakin asioita. Meidän olisi lähennyttävä tiettyjä alueita kohti. Ensinnäkin meillä on kaksi pääprioriteettia. Ensinnäkin Välimeren alue, jossa olemme sekä relevantteja että olemme hyvin herkässä tilanteessa, että itäinen Kaukasian, Keski-Aasian alue, joka voisi antaa meille sekä vakautta, lisäksi pystyisimme välttämään sen, mitä se on perinteisesti ollut, nimittäin konfliktialue, eh, vaikea alue. Eh, se on myös eh, alue, jossa voisimme tehdä taloudellista yhteistyötä ja se voi olla strateginen vientialue. Haluaisin kiittää teitä teidän lähestymistavastamme. Uskon, että jos ajattelemme tällä tavoin, niin meillä on mahdollisuus ja se, mikä minuun kovasti vaikutti, eh, niinkään yhteistyö eh, suurlähettiläs Morel tästä Keski-Aasian alueesta, jos olemme kumpikin samaa mieltä siitä, että se on tärkeää, vaan enemminkin se, että eh, voimme olla toisenlaisia kuin muut, voimme olla toisenlaisia kuin amerikkalaiset tai aasialaiset, erityisesti kiinalaiset, koska meillä on kyky ajatella toisella tavoin eikä tiettyjen mallien kautta. Jos meillä on tämä mahdollisuus, niin on ikävää, että me poliittisen päätöksenteon tasolla hyödynnä tätä ja meillä ei ole mahdollisuutta tällaiseen puolustuksen valkoisen kirjaan. Sellainen pystyttäisiin luomaan erittäin nopean, se pystyisi vaikuttamaan päätöksentekoon ja antaisi meille mahdollisuuden ikään kuin keksiä itsemme uudelleen. Seuraavaksi Rova Kronberg. Thank Kiitos Haluaisin kommentoida seminatoren kommentteja yhdestä turvallisuusstrategiasta ja olen samaa mieltä siitä, että Eurooppa tarvitsee yhtä turvallisuusstrategiaa, ei 28 turvallisuusstrategiaa. Mutta yhteinen turvallisuusstrategia vaatii myös sitä, että uhat ymmärretään samalla tavalla. Ja tämä on minun mielestäni sellainen asia, jossa on puutteita. Tässä valiokunnassa me olemme keskustelleet mahdollisuudesta tarkastella uhkia, mutta me emme ole tässä onnistuneet emme ole onnistuneet määrittelemään yhteistä äh, uhkakuvaa tai edes vaihtoehtoisia uhkakuvia vuoden 2003 strategia. Siellä puhutaan järjestäytyneestä rikollisuudesta, terrorismista ja romahtaneista valtioista. Mutta meillä on näitä romahtaneita valtioita nyt kovin lähelläkin omia rajojamme, eikä Euroopalla, Euroopan ole minkäänlaista strategiaa siitä, miten niitä tulisi kohdella. Eli jos voitaisiin tarkastella näitä yhteisiä uhkia, esimerkiksi ydinaseiden leviämistä, Tämä on nyt tapahtumassa, koska ydinteknologia on yhä helpommin saatavilla. Pohjois-Korea ja Iran ja muut ehkä tulevat perässä olin konferenssissa, jossa puhuttiin humanitaarista seurauksista pienimuotoisessa ydinsodassa ja lopputulos oli se, että mikään maa ei pysty suojelemaan omaa kansansa edes pientä ydinpommin räjähdystä vastaan. Eli meillä on uhkakuvia. Meillä on myöskin sisäinen uhkakuva, jakautuminen köyhiin ja rikkaisiin, ihmisten marginalisoituminen, kasvava köyhyys ja kasvava yhteiskunnallinen levottomuus. Miten nämä uudet uhat otetaan huomioon, jos me tarkastelemme Eurooppaa? Eurooppaa hieman pidemmällä aikaperspektiivillä, 10-20 vuoden aikaperspektiivillä. Eli kysymykseni teille on, mikä on se prosessi, jossa Euroopan unioni voisi saada tietoa tulevista yhteisistä uhkakuvista? Suur kiitokset sitten herra Kapralla. Thank you, Mr. Chairman. Um, I'm afraid I disagree with the direction of this wipe. Kiitoksia puheenjohtaja. Olen täysin eri mieltä tästä valkoista kirjasta. Se ei ole mistä välttämätöntä puolustuksen pitäisi jättää NATOlle ja jäsenvaltiolle. NATOhan on toiminut paljon paremmin kuin mikään EUn yhteinen hanke. Olen todellakin ikävä kyllä eri mieltä koko äh, teorianne ytimestä. Sehän ei kuulu tietysti minun rooliini, tiedän sen, mutta haluaisin vain kysyä, Herra Bitterli, äh, tässä paljastimista on kyse. Hän puhui Euroopan EUn armeijasta. Vuosi sitten sellaisen sellainen suunnitelma kiellettiin tässä salissa. Olen kyllästynyt näihin valheisiin. Haluaisin tietää, jos te neljä yksilöllisesti, haluaisitteko te nähdä yhtenäisen eurooppalaisen sotavoimat? Puhukaa nyt rehellisesti, koska kun peitellään tästä aitoa suuntaa, tämä kaikki pitää nyt selventää näissä puolustuspaperissa. Tulkaa kaapista ulos. Jos haluatte yhtenäisen armeijan, niin sanokaa se ääneen. Jos haluatte poliittisen unionin, niin sanokaa se sitten myös ääneen, koska mielestäni tämä on äärimmäisen vaarallista aluetta, tulee epätoivoisen vaarallista. Ja vielä toinen kysymys. Tekosyynä aina täällä käytetään sitä rahoitusta, rahoituksen riitä näissä valiokunnissa. Nyt minä pidän tätä tekosyynä, että pyritään äh, yhdistämään voimavarat, jotta voitaisiin toteuttaa teidän agendanne. Siis kysyisin teiltä, onko olemassa sellainen suunnitelma-agenda, että leikataan tahallisesti puolustuspolitiikkaa jäsenvaltiossa, niin että voidaan saada vauhtia eurooppalaiseen poliittisen unionin ja armeijan. Puhukaa nyt rehellisesti kerrankin vaihteeksi. Olen kyllästynyt näihin valheisiin tässäkin valiokunnassa, olen kuullut niitä niin monta kertaa. Puhutaan nyt rehellisesti kerrotaan, mikä on tämä todellinen agenda puolustuspoliittisissa kysymyksissä. kysymyksissä. Kiitos. Paljon kysymyksiä ja nyt on sitten vastausten aika. Annan aikaa vierailulle ja lähden liikkeelle tästä vasemmalta puoleltani. Je me, je me limiterai à rajoitun siihen, että yritän vastata rouva edustajalle. Minun täytyy sanoa, että minä laadin tutkintoni ähm, bipolarisuuden kansainvälistä järjestelmästä ja olen keskustellut äh, ranskalaisten kanssa silloin, kun puhuttiin puhuttiin äh, bipolarisesta pelotteesta ja vahva heikko ranskalaisen strategiasta. Tarkoituksena oli tehdä ydinriskin uhasta kansanmurhaan verrattava tapahtuma. Nyt olen saanut tietää, että oli kysymys monenvälisestä, kahdenvälisestä asiasta, niin ydinase tulisi määritellä aseeksi, jota ei voi käyttää. Me tuolloin saimme tietää, että rajallisenkin ydin konfliktin seuraukset, ja tässä viittaan norjalaiseen tutkimukseen, tässä, tästä puhuttiin keskeisillä foorumeilla, eli seuraukset olisivat katastrofaalisia ja ne jopa olisivat estäneet tällaisten suurten yksikköjen toiminnan. Muistan Neuvostoliiton puolustuskirjan, jossa puhuttiin, jonka nimi oli hyökkäyspanolle kanta. Ja siinä sanottiin heti alkuun, että yleisessä hyökkäyskannalle panossa Neuvostoliitto antaa armeijalle luvan käynnistää konfliktin kaikilla käytettävissä olevilla keinoilla, mukaan lukien ydinkeinot. Varsovan liiton maille tämä olisi ollut mahdotonta eivätkä ne olisi voineet edes tutkia tällaisen rajallisen ydinkatastrofin tai ydinsodan seurauksia tähän saakka tämä on ollut hyvin diplomaattinen kysymys ja kahdenvälisyyden aikana ne konfliktit, joita tutkittiin, ne olivat periferisiä konflikteja tai rajattuja konflikteja, koska valtioiden täytyy pystyä vastaamaan väkivaltaan, väkivallalla, jolla hoidellaan ja pidetään yllä kansainvälistä järjestystä. Tämä on kysymys, joka voidaan esittää. Toinen kysymys, joka on implisiittinen tässä järkeilyssä, niiden keskuudessa, jotka analysoivat ydinaseiden leviämistä. Toisin sanoen ne valtiot, jotka haluavat ydinaseen, he haluavat eristäytyä. Ja koska sotilaallisesti perinteinen puolustus ja ydinpuolustus menevät eteenpäin, niin perinteisestä löytyy keinoja, jotka ovat kiellettyjä ydinpuolustuksessa. Jos Iran onnistuu eristäytymään, niin silloin se voisi edelleen harjoittaa poliittista rooliaan ja sen poliittis-sotilaallista vaikutusta tällä alueella, joka on hyvin laaja alue ja se voisi hoitaa tämän puolen perinteisin sotilaallisin keinoin. Eli nämä olivat, ovat ydinaseen poliittiset sotilaalliset seuraukset. No tietenkään meidän ei tule unohtaa, että ydinaseita voidaan käyttää terrorismissa. Me emme tietenkään tiedä, mitä vaikutuksia tällä olisi. En nyt halua antaa esimerkkejä, jotta en pelota teitä, säikähdytä teitä, mutta sanotaan nyt vaikka niin, että eh, pienikin ydinase suuressa kaupungissa, sen seuraukset olisivat katastrofaalisia. Muistutan mieliinne Siis että jos ydinasetta käytetään terrorismissa ja sieltä taustaltahan aina löytyy valtion toiminta ja se johtaisi sitten aika lailla vakavanlaiseen tapahtumien ketjuun. On Delaria. Sitten Delaria. Oui, alors moi je répondrai sur, euh, sur... Vastaisin niihin kysymyksiin, jotka mielestäni tulivat tavallaan minulle. Ensinnäkin eh, tiedustelupalvelusta Euroopassa. En ole itse naivi kun ajattelen menneisyyttä, niin tiedän varsin hyvin ja muistutinkin siitä, että tiedustelu kuuluu aivan erityisesti tiedustelupolitiikan liittyen jäsenvaltioille, mutta kun puhun eurooppalaisuudesta, niin kuka pystyy, mutta tarvitaan kuitenkin koordinaatiota tiedustelupolitiikkojen kesken, jotta voidaan toimia täysin tehokkaasti sellaisena hetkenä, kun sisäinen tai ulkoinen turvallisuus kat- mutta nämä molemmat alueet tavallaan nykyään on oikeastaan täysin mahdotonta joskin tapauksessa määritellä tätä rajalinjaa, joten en ole mikään utopisti täysin, mutta halusin vain sanoa, että voidaan pystyä kyllä paljon parempaan tällä äh, sektorilla. Sitten toinen asia, vastaisin herra Campbellille, tarvitaanko tästä valkoista kirjaa vaiko ei. Tietysti on NATO, ja jos te nähneet äh, ansioluetteloni, niin menestoni puhuu puolestaan. Joskus vaan Naton ja EUn edut eivät välttämättä osu ihan yhteen. Esimerkiksi Nato ei voi sitoutua toimintaan tietyillä alueilla, joten EU voi antaa oman panoksensa, josta olisi hyötyä. Ja vielä lisäksi Bern, Plus toiminta on hiukan jumissa, niin kuin tiedätte, ja nämä syyt tunnette. Ainoastaan Bosnia-Herzegovinassa se nyt vielä toimii siellä sitä on pidetty tavallaan hengissä, mutta en näe, miten, miten tämä Bereni Plus voisi jatkaa tällä hetkellä toimia. Se oli hyvä sopimus, jota neuvoteltiin 2003. Ja se oli hyvä tapa edistää asioita, mutta ikävä kyllä nyt emme ole vielä tässä pisteessä, siksi valkoinen kirja, tai puhutaan sitä, sitä jollakin toisella nimellä vaikka, mutta siitä tällaisesta valkoista kirjasta tai muusta voi olla jotakin hy- myönteistä vaikutusta tilanteeseen, johon EU ehkä voi joutua, jolloin se voi joutua puuttumaan tilanteeseen. Eurooppalaiset asevoimat tässä viitan jälleen menneisyyteen, menneisyyteen niin mistä nyt pitää jo alkaa käyttää sitä, mikä meillä on, ja käyttää sitä asianmukaisella tavalla oikein, eurooppalainen armeija, on ehkä tällainen mm, kaukainen tavoite, mutta tälläkin hetkellä on välineitä, jotka ovat käytössä, joita on luotu, jotka maksavat rahaa, ja mielestäni olisikin aika vaikea selittää kansalaisille kriisin aikana, nyt olemme läpikäymässä, että pitää hyväksyä päätöksiä eri asioista, kun taas investoidut rahat sitten, joilla pyritään luomaan sitä, mitä olemme luoneet, niin sitä ei ole tavallaan hyödynnetty. Puhun näistä taisteluryhmistä, saksalaisista prikaatista, tunnen tämän itse varsin hyvin, Suomesta, niin hiukan sääli. Sitten eurooppalainen sotilasjohto, sitäkin voitaisiin käyttää varsin näkyvällä tavalla yhteisen turvallisuus- kohdalla jälleen kerran pitäisi käyttää, mitä meillä jo nyt on luotuna. Sitten poliittinen unioni, en voi muuta kuin sanoa, mihin poliitikot ovat tätä asiaa vieneet korkeammalla tasolla, mitä tulee alirahoituksen, jota käyttäisin teko- verukkeena jälleen kerran. Olen itse entinen sotilashenkilö edelleenkin jossakin määrin ja näissä kysymyksissä äh, pitäisi käyttää näitä panoksia oikein. Ja kun on, kun minussa on joku tehtävä, niin mietin, miten voi täyttää tehtävän. Niin jos minulla ei ole keinoja toimia, niin se on vähän vaikea, mitä saada aikaankaan. 35 eh, rahoitus on liian vähäistä puolustuspolitiikalle. Paljon tarvitaan henkilöstöllä ja niin edelleen, kun nähdään näitä operaatioita ja materiaalin kehittämistä ja muuta. Nämä ovat kaikki asioita, joista tiedämme varsin hyvin, jos on yhteistyössä puolustusteollisuuden kanssa. Tämä kaikki maksaa varsin paljon rahaa, 30 miljoonaa euroa. Se on tuskin enempää kuin muut vastaavat talousarviot. Jos e- ehdotetaan rahoitusta, joka vastaisi pyrkimysten tasoa, niin ei silloin kyse ole siitä, että käytetään rahaa huonosti. Mehän on myös kansalaisia, olemme hyvin tietoisia ajan vaateista, mutta haluaisimme vain täyttää tehtävän, joka on annettu korkealla tasolla vielä. Monsieur Campbell, Vous jouez. Herra Campbell, te olette tässä häiritsijän roolissa ja se miellyttää minua, mutta te ette paljastaneet tarjoukusperiänne. Te vain radikalisoitte muiden esille ottavat asiat, mutta ette ehdottaneet mitään tilalle. Haluaisin tietää, mistä provokaatiosta tässä on kysymys. Onko teillä ajatuksia? Antakapa minä nyt lopetan puheenvuoroni. Se, mitä me ehdotamme, on globaali työväline, jota voidaan käyttää käyttää eri tavalla. Sitä voidaan käyttää poliittisesti, esimerkiksi Syyria, joka on ensimmäinen monenvälinen konflikti. Onko Isolla-Britannialla visio? Valkoisessa kirjassa puhutaan visiosta, jonka pohjalta voidaan toimia ja johon toiminta voidaan perustaa. Onko Isolla Britannialla tällä hetkellä joku visio Syyriasta ja siitä, mitä sen suhteen tulisi tehdä? Kiitän teitä etukäteen. No niin, sitten tämän vastauksen jälkeen annan puheenvuoron herra Morelille. Tai herra Morella saa puheenvuoron ensin. Kiitoksia varapuheenjohtaja. Ensinnäkin vastasin Rovan Nikolaille. Mutta tulee ranskalaisiin kommentteihin ja viittauksiin valkoisessa kirjassa missä niitä pitää käsitellä positiivisesti. Luen tarvitse riippumattomasti, en ole enää tasavallan palveluksena, ollen riippumaton kansalainen. Minusta on todella hienoa, että valkoisessa kirjassa puolustuksesta, joka on tehty äärimmäisen vaikeana jakson ajatellen budjettirajoituksia, mutta kuitenkin on kuusi kuukautta tehty varsin arvoista tutkimustyötä, se varmaankin voidaan tässä myöntää ja tunnustaa. Siinä korostetaan kuinka selkeä yhteys tässä on eurooppalaisen ulottuvuuteen. Minä näen tässä tietynlaisen vetomuksen signaalin, joka liittyy ranskalaiseen perinteeseen. Sen mukaisesti yleensähän sanottaisiin, että Ranska ensin, Ranska ykkösenä. Tietenkin pitää tehdä kansallisia valintoja, mutta mielestäni loppujen lopuksi jo älyllisesti ajatellen budjettivalintojen lisäksi täytyy myös tunnustaa, että tarvitaan täydentävyyttä. Se on historiallista ja välttämätöntä, mitä minä nyt olen nähnyt viimeisen 40 vuoden aikana Ranskassa, niin vaikkakaan tätä ei ole esitetty suurissa puheenvuorossa, mutta jos luette huolella tämän asiakirjan, niin tulette kyllä sellaisen johtopäätökseen, että tämä on tällainen mielenkiintoinen älyllinen lopputulos. Siinä ei mitään ennakolta päätetä ja tavallaan mielestäni tässä pidennetään mitä Vedrenin raportissa sanottiin äh, Atlasista liitosta. Olen käynyt tätä keskusta. Äh, hän ei kattanut tätä Euroopasta ulottuvuutta silloin aikana, jos te luette valkoista kirjaa, silloin saatte ratkaisuehdotuksia eurooppalaisittain. Ja tämä käsitellään myös älyllistä poliittisesti Ranskankin kohdalla. Sitten vielä lopuksi tietenkin Euroopan strategia ympäristö tarvitaan. Se on varsin huomattava ja merkittävä ja se liittyy EU 22 strategiaan myös. Ainoa ongelma on siinä, että siinä tukeudutaan tietoisuuden etenemisen Euroopan kansalaisten parissa, mutta Miten tämä vaikuttaa globaalisti, se on ainoa ratkaisu. Se ei tässä ole mukana ollenkaan. Me ainoastaan olemme ottaneet tämän ongelman esille ja uudet navat eivät tee siinä määrin kuin me täällä Euroopassa, vaan toimivat tällaista Westfalin hengessä. Anteeksi tämä yksinkertaistaminen. Sitten mitä tulee moninapaisen maailmaan. Rehellisesti olen laatinut puheenvuoroja aikaisen 15 vuotta sitten muun muassa siitä, että oli välttämätöntä siirtyä kohti moninapaista maailmaa. Meidän pitää tulla realistinen maailma. On tällainen säälimättömän darwinistin maailma tällä hetkellä, josta tämä ei ymmärrä ja ja luulen, että saadaan tällainen kaunis yhteiskunta, joka on tästä moninapaisuutta. Tämä, tässä on kyse brutaalista voimaa tasavoimasuhteista, joten ei pidä uskotella itselleen, että kun siirrytään yksinapaisuudesta moninapaisuuteen, että edistysratasena aikaa, niin tämä on väärä yksinkertaistettu näkemys. Mutta tärkeää on, vaikkakin tässä ehkä pelataan nyt vähän sanoilla, mutta pikemminkin, jos halutaan toivoa tiettyä suuntaan, niin se ei ole tämä moni- tai multisana, joka multihan tarkoittaa tavallaan tällaista sirpaloituneisuutta, räjähtämistä, siirrytään pois kollektiivisesta toimista. Kukaan ei enää ole kahvoissa, kukaan ei enää kanna vastuuta. Jokainen hoitaa omat hommansa, toimii omasta puolestaan. Mitä tietysti voitaisiin toimia pluri, tai moniarvoista, joka, jossa eri navat tietenkin ovat mukana, mutta pyrittäisiin etsimään myös yhteistä intressiä tai voitaisiin puhua myös napojen välistä maailmasta, jossa napojen välisiä suhteita pitää vaalia ja järjestellä. Tälle kyllä, mutta tällainen moninapoisuus, se olisi jokinlainen ratkaisu jota siis sloganina, ja että näin tämä paras jatko kaksinapaisuudelle, niin kyllä tässä ajattelussa on omat heikkoutensa, jos tyytyy tämän tyyppiseen malliin. En halua pitäytyä tiettyihin kaavoihin, mutta yritän nyt vain välittää ja saada ihmiset ymmärtävän, että ei pidä uskoa näihin sanoihin ja mm, uskoa, että saadaan aikaan tällainen harmonia kansakuntien kesken. Se olisi toivottavaa, se olisi mukavaa ja hyvä, mutta tämä konsertti kansojen välillä tulee olemaan varsasta kakofonia pitkään ja kansa tästä maksaa hinnan. Sen seurauksen nähdään jo nyt jälleen kerran. Se, että ei kriisejä, kriisejä hallita, silloin se tietää, mitä, nythän se tiedetään, mitä se tarkoittaa monina paikassa maailmassa. Ei tätä teoriaa tarvitse enempää kehitelläkään. Mitä tulee sitten yhteen asiaan, joka ei koostunut välttämättä minuun. Eh, herra Kampel tästä puhui ja varmasti kollegan tietysti kohta vasta, mutta kuitenkin otette esille selvästi Naton. Tietysti arvoisa edustaja, NATO sanoi tämän liian nopeasti ohi mennen sehän on välttämätön kumppani, ei ole mitään epäilyäkään sen suhteen, ja olisi aivan absurdia tätä väittää, koska Tässähän aina on tärkeää tämä täydentävyys, mutta NATO itsekin pohtii ja miettii. Se on saanut aikaan kompromissin uudesta käsitteistä, kun ajatellaan perinteistä tehtävää ja uusia kehityssuuntauksia. Ja jopa kun ajatellaan sen uusia käsitteitä, mitä se tulee kokemaan tulevina vuosina, minä olen ollut Kabulissa. Se elää suurta siirtymävaihetta vaikean, tuskaisen vaiheen jälkeen tämän, tässä operaatiossa joka on tavallaan jäänyt kesken, niin vaikka se onkin viety loppuun. Joten eihän tällaiseen haluta toistuvasti ryhtyä. Ei voida kuitenkaan sanoa, että tästä löytyisi ratkaisu. Otetaan vaikka viime vuosien esimerkit, Georgian kriisi. NATO ei pystynyt toimimaan. Ei voinut, eikä sen tavallaan pitänytkään. EU sitoutui, lähti liikkeelle ennen kaikkea siviilipuolella, mutta mukana oli myös sotilaallisia voimia. Ja näin pystyn lopettamaan sota viidessä päivässä. Ei, en väitä, tänään joka kerta pystytään tekemään, mutta ratkaisu ei aina löydy pelkästään Natosta. Sitten kun ajatellaan Libyaa, kyllä, siinä turvauduttiin NATOon tietyin ehdon, tietyn rajoitukset, jotka kaikki täällä hyvin tuntevat, kun katsotaan Malin tilannetta. Läksyt on opittu sieltäkin. Jos nämä realiteetit meidän pitää tunnustaa, jos niitä pidetään sitten puolesta tai vastaan. Mutta tämä on kuitenkin realismia, jonka, jota peräänkuulutamme. Enkä usko, että kukaan täällä salissa ei pyri, pyri vain kauniisiin sanoihin. Päinvastoin me haluamme herättää tietoisuutta lähtien liikkeelle selkeästä todellisesta tilanteesta, realiteeteista. Ja vielä kun ajatellaan tätä tilannetta, se argumentti, jonka mukaista pitäisi avata uudestaan EUn vastuu turvallisuus- ja puolustuspolitiikassa. Sehän ei ole ketään vastaan, vain yleistettäviä kriisejä vastaan, joita vastaan, joiden kohdalla meidän pitääkin olla valmiita toimimaan, koska maailma sanelee nämä tilanteet meille ja siksi me etsimme tällaista tietoisuutta, eikä kyse ole vain siitä, että pyrimme toimimaan mitään tahoa vastaan Minusta tuntuu, että Afganistanista, mitä olemme oppineet, tässä nähtiin Naton rajat ja samoin EUn. Siksi on tärkeää käydä työpöytään yhdessä. Tietysti on valitettavia poliittisia esteitä, jotka estävät tämän yhteistyön, mutta loppujen lopuksi molemmin puolin edessä on sellaiset haasteet, että täytyy alkaa vakavissaan keskustelemaan ja työstämään näitä asioita. Kiitos. Ja sitten vielä suurlähettiläs Pitterli voi vastata hänelle osoitettuihin kysymyksiin. Puheenjohtaja, saanen vastata ähm, englannin kiel, englantia puhuneelle jäsenelle äh, omalla äidinkielelläni. Niin hyvä jäsen, ei minulle mitään epäilystäkään ja olen äh, pitkään äh, työskennellyt politiikassa. Olin eräälle eurooppalaiselle, työskentelin Helmut Koolille. Ähm, NATO oli meille ennen aina selkäranka. Kuitenkin maailma meidän ympärillämme on muuttunut perustavanlaatuisesti. NATO itse asiassa etsii tulevaa rooliaan, erityisesti nyt Afganistanin valossa, joka minulle ei ole mikään menestys. NATO ei olisi koskaan pitänyt tässä muodossa siihen ryhtyä. Tämä on minun sotilaallinen näkemykseni. Kuitenkin amerikkalaiset ystävämme tulevat vaatimaan meiltä eurooppalaisilta selkeästi, että otamme enemmän vastuuta ja näytämme tätä vastuuta. Se tulee muuttamaan rakenteita ja perusteita. Natolla tulee olemaan toinen rooli. Tämä tarkoittaa meille eurooppalaisille, että meidän eurooppalaisten täytyy ryhtyä toteuttamaan konkreettisia tehtäviä ja missioita. Se tarkoittaa myös sitä, että meidän eurooppalaisten vihdoinkin täytyy mm, ryhtyä tehokkaammiksi yhteistyössä. Meidän täytyy paremmin ymmärtää ja pystyä käyttämään rahaa. Ha, tietyissä armeijoissa en haluaisi mitään tilintarkastusta järjestää hankintamenettelyistä ja tavoista, miten asiat ovat hoituneet Kyllä minäkin näen, että eurooppalaiset armeijat ovat alirahoitettuja. 90-luvun alusta tämä aihe on seurannut minua, kun olin kansallinen turvallisuusneuvonantaja. Silloin tuo aihe tuli Ranskasta ja kun olen vierailut brittiarmeijan luona, niin sielläkin olen kuullut samanlaista. Siksi meidän on löydettävä asiantuntemuksen, yhteiskäytön ja jaon muotoa, yhteistyön muotoa. Meidän on löydettävä myös uusia rakenteita. Kolmanneksi suuri vero teidän ja minun välillänne on se, että minä uskon Euroopan poliittisen unionin tavoitteisiin ja pidän sitä tarpeellisena. Me emme varmaan täällä pysty käymään nyt sisällöllistä keskustelua tästä, hyvä jäsen. Saattaa olla itse asiassa niin, että me todellisuudessa ole mielipiteinemme kovinkaan kaukana toisistamme, mutta hiukan katkeroituneena minun on sanottava, että olemme tällä alalla menettäneet yli 20 vuotta, erityisesti johtuen saarivaltion epäluulosta. En tule koskaan unohtamaan sitä, kun myöhäissyksyllä vuonna 1991 saksalais-ranskalaisesta aloitteesta ehdotimme, että saksalais-ranskalainen prikaattia laajennettaisiin eurooppalaisiksi joukoiksi ja avaisimme sen ähm, muille kansakunnille. Ajatuksena oli, takana oli myös tietty eurooppalainen ajatus, että edistäisimme yhteistä identiteettiä, veisimme eurooppalaisuutta eteenpäin. Ja minä tiedän, että tuo aloite ähm, meni erään viraston läpi, jota täällä Brysselissä kutsuimme vain virastoksi, ja sitten saarivaltio meitä syytti petturuudesta, ja meidän täytyi selittää saarivaltiossa ja eräässä toisessakin pääkaupungissa, mitä tällä halusimme. Mutta tämä oli oikeanlainen ajatus. Ehkä se tuli vähän liian aikaisin, se voi olla, mutta se oli oikeanlainen ajatus, että että rakennettaisiin yhteistyötä toisella tavalla. Minä luin juuri saksalaisen asiakirjan, äh, joka yrittää olla hyvin sitoutunut saksalainen, äh, eurooppalainen asiakirja, jossa ehdotetaan, että Saksa ja mm, Ranskan ilmavoivat loisivat yhteisen ähm, hävittäjän ja äh, lintueen. Äh, tämä on minun mielestäni äh, hyvä ehdotus, sillä säästettäisiin määrärahoja. On löydettävä teitä ja tapoja. Minusta on myös kauhistuttava se, miten Euroopassa kehiteltiin taisteluhelikopteri. Kaksi eri tyyppiä, saksalainen ja ranskalainen, joilla on eri varustelu. Ranskalainen lentää hienosti myös Afganistanissa sekäläisissä olosuhteissa. Se saksalainen ei lennä vieläkään kovin hyvin meidän on muutettava asioita, mutta tämä tavoite, joka minulla on päässäni, on eurooppalainen, kun yksi valtio ei pysty tähän enää yksin. Meidän on tehtävä se yhdessä ja tämä on se ongelma. Kiitoksia. Haluaisin lämpimästi kiittää vieraitamme myös sekä antamastaan ajasta ja antamistaan vastauksista. κλείνουμε τη σημερινή συζήτησή μας. Ja nyt tämä keskustelu on viety päätökseen. Yksi tiedonanto 20. Eh, helmikuuta. Seden puhemiehistö päätti laatia lausunnon yhteistyössä IMKON ja ITREN kanssa. Voin σας παρακαλέσω έτσι για να ολοκληρώσουμε. Niin, voisinko pyytää teitä istuutumaan, jotta saamme hoidettua kokouksen loppuun saakka? Saisimmeko hieman rauhallisuutta tänne saliin, jotta saamme vietyä tämän kokouksen loppuun saakka? Voimme varmaan nyt jatkaa. Februari. Siis 20. helmikuuta laajennettu puhemiehistö Sedestä päätti laatia lausunnon Libe, Imkon ja Itren kanssa ja laatia päätöslauselman täysistuntoon syyskuussa. Laajennettu puhemiehistö päätti 27. kesäkuuta herra Kelamin esittelijäksi tässä mietinnössä ja nämä lähetetään tietona IMKOlle. Ja toivotaan, että IMKO ottaa tämän päätöslauselman äh, huomioon ja tästä äänestetään 7. heinäkuuta. Sededin ja Afetin äh, jäsenillä on 20. päivään kesäkuuta mahdollisuus jättää tarkistuksia ja herra Kelam on valmis keskustelemaan tarkistuksista ja ottamaan myöskin kollegojen kommentit huomioon. Ja jos teillä on kommentteja, niin äh, ne voidaan jättää oman äh, poliittisen ryhmänne sihteeristölle huomiseen mennessä. Herra Kelam. Thank you very much, Chairman. Kiitoksia oikein paljon, puheenjohtaja. Tämä on vähän eh, epätyypillinen menettely. Meidän täytyy sopeutua siihen parhaalla mahdollisella tavalla, mutta ymmärtääkseni AFETin ja SEDEN eh, puheenjohtajien tarkoitus oli se, että meidän roolimme ja viestimme tulisi tähän yhteiseen päätöslauselman, jonka Malcolm Harbour ja Andreas Schwab laativat. Ja tämä on hyödyllistä. Ja tässä hengessä minä valmistelin pääasiassa perustuen mietintöön, jonka parlamentti hyväksyi viime marraskuussa useita tarkistuksia. Hyvä asia on se, että tämä ei ole mikään kiistanalainen uusi mietintö. Yhdessä niiden kollegojen kanssa, jotka osallistuivat marraskuun mietintöön, haluaisin e, hiukan laajentaa tiettyjä osa-alueita, jotka minun mielestäni ovat tarpeen. Tämä tar- koskee ulkosuhteita. Haluaisin korostaa mietinnössäni lähestymistapaa valtavirtaistaa kyberkysymykset yhteisessä ulko- ja turvallisuuspolitiikassa kaikissa ulkosuhteissamme. Haluaisin myös, että varmistetaan, että edustustamme suojataan kyberuhkilta ja hyökkäyksiltä. Ja se, mitä tarvitaan on myös se, että mainitaan solidaarisuuslausekkeen täytäntöönpano. Sen tulisi ottaa huomioon myös kyberhyökkäysten riski jäsenvaltioita kohtaan. Sitten haluaisin korostaa riskinhallintakulttuuria. Tämä on hyvin tervetullut ehdotus komissiolta. Ja eräs ala, jossa komissio on ollut vähän epämääräisempi tässä strategiassa, on koulutus. Minun mietintöni korosti sitä ja me haluaisimme lisätä tuon vetoomuksen komissiolle ja jäsenvaltioille, että ne esittäisivät ohjelmia, joilla edistetään Äh, ja lisätään tietoisuutta äh, kyberavaruuden turvallisuudesta käytöstä ja myöskin äh, että koulun opetusohjelmiin otettaisiin kyberturvallisuusasiat mukaan. Minun mielestäni tärkeää on korostaa myös se, että tähän otetaan mukaan kyberkriisin hallinta, kriisinhallintasuunnitteluun, Lisäksi olen iloinen siitä, että komissio pitää kiinni tästä Budapestin sopimuksesta. Komissio selvästi sanoo, että mitään muuta kansainvälistä säädöstöä ei tarvita. Tässä vaiheessa olen samaa mieltä sen kanssa ja siksi vetoamme ainoastaan kolmantiin siinä osapuoliin, että ne osallistuvat Budapestin yleissopimuksiin ja ne jotkut jäsenvaltiot, jotka vielä eivät ole onnistuneet ratifioimaan sitä, että ne ratifioisivat sen. Ja eräs hyvin läheinen ongelma on se suuri ero niiden jäsenvaltioiden välillä niiden valmiuksissa – luoda kansallisia kyberturvallisuusstrategioita. Ja mielestäni meidän täytyisi painostaa vähän enemmän komissiota ja jäsenvaltioita, jotta ne toteuttaisivat tämän tehtävän. Kiitoksia oikein paljon. Diakopa. Kiitos puheenjohtaja. On laskettu, että yli miljoona kyberhyökkäystä tapahtuu joka päivä ja tästä syystä uusi kyber kyberturvallisuusstrategia, jonka Ashton on ehdottanut, on tervetullut askel. Ja minun ryhmäni kannalta on tärkeää, että yhteisessä julkilausumassa tunnustaan se, että tässä täytyy ottaa aina huomioon perusoikeudet ja vapaudet. Sitä ei tulisi käyttää yksityisyyden rikkomiseen ja täytyisi myöskin tietosuoja taata. Tämä on valtaisa haaste ja tämä on huolenaihe minun ryhmälleni. Pahoin pelkään, että strategia ei tähän mennessä ole tehnyt selväksi sitä, miten nämä perus EUn arvot otetaan käytännössä huomioon ja sama pätee myöskin IMKon valmistelemaan lausuntoluonnokseen. Ja tämä on asia, johon IMKO-kollegojen tulisi ottaa huomioon me voisimme SEDE-komiteana valiokuntana laatia tarkistuksen, jossa vaadittaisiin tietosuojan huomioon ottamista, varsinkin silloin kun tietoja siirretään kolmansiin maihin. Yleisesti ottaen me olemme tarkistuksiin tyytyväisiä, mutta Ehkä jotkut niistä eivät ehkä olleet täysin välttämättömiä. Kuten yhteisen kirjeen johtopäätöksissä sanotaan, tässä tulisi keskittyä äh, puolustus- ja turvallisuusasioihin. BF 44 a 9A eivät tätä vaatimusta ja täten me ehdottaisimme, että ne jätettäisiin pois. Minun kannaltani on tärkeää, että keskitymme asioissa, jotta saamme uskottavuutta ja meidän tulisi välttää välttyä äh, epäilyltä siitä, että me turhaa puutumme muiden valiokuntien asioihin. Minulla on ajatuksia siitä, miten me voisimme hioa. Esimerkiksi 7a mainitaan tulevista tulevat järjestelyt solidaarisuuslausekkeen suhteen ja siinä puhutaan myöskin siitä, että täytyy ottaa kyberhyökkäykset huomioon. Tätä voitaisiin vahvistaa. Siihen voitaisiin lisätä kappale, jossa puhuttaisiin, pyydettäisiin neuvostolta ehdotusta tästä asiasta ja myöskin äh, lisättäisiin lauseke, jossa sanottaisiin, että korkea edustaja äh, vuodesta 2013 lähtien ryhtyvät äh, vuosittain raportoimaan tästä unionin tasolla. Tässä riskiarvioinnissa täytyisi myöskin ottaa huomioon kyberhyökkäysriskit. Voisimme myöskin lisätä siihen mainintoja yhteisistä toiminnoista jäsenvaltioiden ja muiden kumppaneiden välillä. Lopuksi minun täytyy myöntää, että oloni on hieman epämiellyttävää kappaleen kaksi kolmekymmentäkolme suhteen, jossa sanotaan, että tällä hetkellä ei ole mitään juridista välinettä kansainvälisellä tasolla. En oikeastaan tiedä, mitä tällä tarkalleen sanottuna tarkoitetaan, mutta kuten herra Kalemen päätöslauselmassa sanotaan, kyberää ja turvallisuutta ei ole vielä määritelty EU-ssa tai kansainvälisesti analyysit kyberturvallisuudesta, niissä puhutaan siitä, kuinka kansainvälinen laki voisi toimia tällaisissa tilanteissa. Ja jos puhutaan kyberhyökkäyksiin vastaamisesta, niin siellä puhutaan aina suhteellisuusperiaatteesta. Kyberhyökkäyksiä voidaan pitää aseina sinällään. Miksi sitten tällaisilla lausekkeilla suljettaisiin pois mahdollisuus äh, saada aikaan kansainvälisiä järjestelmiä, joilla voitaisiin taistella niitä vastaan. Päätöslauselma on myöskin ristiriidassa tarkistuksen 22b kanssa. Miten me voimme viedä eteenpäin ratkaisuja kansainvälisessä järjestössä eh, mukaan lukien ennakkosopimukset. Eli minun mielestäni olisi hyvä, jos me saisimme täsmennyksiä näihin asioihin ja jos mahdollista, haluaisin myöskin kuulla komission näkökannan. Haluaako herra Kelam jo tässä vaiheessa antaa vastauksia? vai komissio? Jos komissio haluaa vastata. Kelam. Herra Kelama. Hi, good afternoon. I'm, I'm working in the... Päivää. Olen pääosta Connectista. Tämä on tällainen yhtenäinen strategia, kuten tiedätte, syy, miksi tällainen lausunto on annettu, koskien tätä strategiaa, niin me tällä hetkellä me emme ainakaan tarvitse uutta kansainvälistä yleissopimusta kyberturvallisuudesta. Kansainvälistä keskustelua käydään ja olemme voineet nähdä, että usein kun on peräänkuulutettu uutta sopimusta verkkoturvallisuudesta kansainvälisesti, niin sitä voitaisiin perustella äh, esimerkiksi sensuurilla tai jos ajatellaan internettiä, Kuten tiedätte, tämän strategian alusta lähtien sen pitäisi jatkossakin olla avoin ja vapaa. Me myönnämme, että Budapestin eh, yleissopimus on ollut hyvä juridinen väline. Me myös arvioimme, tai Euroopan Euroopan neuvosto myös arvioi sen tehokkuutta ja myös on pohdittu, tarvitaanko lisää pöytäkirjoja, jotta sitä voitaisiin päivittää, mutta tällä hetkellä emme pyydä mitään uutta juridista välintä, koska emme näe sille mitään tarvetta, joten emme halua loukata myöskään internetin vapautta. Toisaalta kansainvälisellä tasolla on muita prosesseja, jotka keskittyvät enemmän periaatteen tasoon, esimerkiksi palvelujen tarjoajien vastuullinen toiminta pyritään identifioimaan yleisimmät periaatteet, joiden pitäisi vaikuttaa internetissä, ilmaisunvapaus, aikaisemmin tätä korostettiin samoin vapaa kauppa, teollisuustekin oikeuksien suojelu, No, tärkeitä periaatteita. Tätä me suosimme tällä hetkellä kansainvälisesti ajatellen sopivana lähestymistapana. Herra Kelam, haluaako hän sanoa tähän jotakin? Uh, thank you very much for the... Kiitoksia oikein paljon tästä periaatteellisesta tuesta eh, liittyen eh, näihin tarkistuksiin. Jos mm, me oikein ymmärrämme, niitä on ehdotettu hyvin erikoissa olosuhteissa. Muutama kommentti, vai me olemme kaikki samaa mieltä siitä, että on tärkeää mainita, että me vielä odotamme hyvää määritelmää kyberrikollisuudelle. Se on vaikeaa, mutta me korostamme tätä asiaa. Um, me korostamme hyviä käytänteitä ja kansainvälisissä foorumeissa tämä olisi käytännönläheisin lähestymistapa. Pitäisi olla avoin uudenlaiselle kansainväliselle yleissopimukselle, mutta sitten meidän täytyy kohdata myös kumppaniemme toisenlaiset lähestymistavat, esimerkiksi Kiinan ja Venäjän lähestymistavan, joilla on hyvin, hyvin erilainen näkemys siitä, mitä tämä tarkoittaa. Ja sitten 9a. Nämä tarkistukset on otettu alkuperäisestä mietinnöstä, joten niitä tuettiin. Ja se, että korostetaan sitä, että haluamme saada hyvät puitteet kahden suuntaiselle tiedonvaihdolle, siis yksityisen ja julkisen sektorin väliselle tiedonvaihdolle, niin tämä on itse asiassa erittäin tärkeää, koska jos me haluamme kehittää luottamusta ja saada todellista yhteistyötä yksityisen sektorin kanssa, jossa enemmistö kaikesta kybertoiminnasta ja kaikista kyberhyökkäyksistä tapahtuu, niin sitten meidän täytyy varmistaa, että tämä suhde on tasapainoinen ja hyödyllinen kummallekin osapuolelle. Haluaisin kiittää ja tähänkö keskustelu päättyi. Seuraava kokous pidetään 10. heinäkuuta. Suuret kiitokset.